Montag, Nachmittag. Iltapäivää ja sydämellisesti tervetuloa tänne talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen. Tässä hiukan teitä nuja heiluttamalla yritin herätellä, mutta ei se varmaankaan tarpeen ollut. Hereillä ollaan ja toivotan teidät kaikki tervetulleeksi. Mennään heti esityslistaan. Esityslistaluonnos on teille toimitettu. Onko esityslistaluonnokseen jotain huomioita? Ei näytä olevan, joten esityslista on näin hyväksytty. Meillä on täällä tarjolla tulkkausta ja tämän lisäksi kokous välitetään netin kautta suorana lähetyksenä maailmalle. Joten kaikki mitä sanomme on kyllä sitten pantu merkille siellä ja täällä. Sitten 17.18. päivää 26.27. <clears throat> syyskuuta, 8.9. lokakuuta ja 15. lokakuuta pöytäkirjat. Jos vastalauseita niihin ei ole, niin pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Näyttää siltä, että kukaan ei mitään pöytäkirjoissa olevaa vastusta, joten pöytäkirjat on näin hyväksytty. Ja me siirrymme eteenpäin esityslistan kohtaan neljä. <clears throat> Kyse on jatkotoimista liittyen vuoden 2010 Euroopan parlamentin vastuvapausmenettelyyn. Herra Bradburn, onko teillä pöytäkirjaa jotakin? Onko teillä jotain pöytäkirjaan lisättävää? Was, I, I... Pikemminkin. Eh, en tiedä, tämä liittyy ehkä niin ilmoituksen Yksi asia olisi kuitenkin mielessäni. Eli nämä käännöskysymykset, niistä hieman. Viime viikolla nimittäin saimme asiakirjan vastaus näihin kysymyksiin, jäsenten kysymyksiin koskien eri hallintoosia. Mutta asiakirja oli kaksikielinen, osittain englanniksi, osittain ranskaksi, eli ei ollut asiakirja, joka olisi käännetty joko kokonaan ranskaksi tai englanniksi, vaan osin kysymyksessä oli vastattu englanniksi, osin ranskaksi. Ja kysyin, miksi tilanne oli tällainen, eikö olisi ollut mahdollista saada käännöstä ainakin pääkielellä sillä kielellä, kuin kysymys esitettiin, koska monesti kysymys saattoi olla vaikkapa englanniksi, mutta sitten vastaus kahdella kielellä. Ja joskus sitten eh, jopa yhden vastauksen sisältä löytyi eri kieliä, eli ainakin omasta mielestäni tällainen oikein käy laatuun. Itse sain tämän vähän yli kaksi iltapäivällä ja sitten eh, vapaa käännös tuolloin löytyi. Kiitos, kiitos kovasti tästä käännöksestä, mutta kyllä olisi hyvä saada näitä virallisiakin käännöksiä näinkin tärkeistä kysymyksistä puhuttaessa. Eli mielestäni on ihan kohtuullista kyllä vaatia, että kun saamme esittämimme kysymyksiin vastaukset, ne saataisiin kaikilla pääkielillä, ainakin pääkielillä, jos ei nyt sitten ihan kaikilla kielillä, jotta todella ymmärrämme ihan tarkkaan sen, miten kysymyksiimme on vastattu. Ja, ähm. Kyllä. Tällaisena ilmoitusasiana voin todeta, että sihteeristö järjesti tällaisen käännöksen, mutta kyse oli ihan aikataulupaineesta, eli jos meillä on kiire, täytyy julkaista mitä saadaan. Ja tätä taustaa vasten olemme hyvin tyytyväisiä, että nämä vastaukset eivät tulleet maltan kielellä. Yritän tässä nyt olla ehkä hiukan ironinen, mutta kaikkihan tiedämme, että meillä <clears throat> parlamentissa ei ole vain muutamaa työkieltä niin kuin neuvostossa. Meillä on itse asiassa 23 virallista kieltä, jotka ovat kaikki yhtä arvokkaita, mutta kuitenkin tosiasiassa käytetään tiettyjä työkieliä. Ja me pyrimme tietenkin tässä nyt ottamaan tämän aikataulun huomioon. Tänä aamuna kuitenkin käännös on nyt sitten toimitettu kaikille jäsenille. I, I mean, I Ymmärrän tämän kyllä ja haluan kiittää, niin kuin totesin, siitä, että edes epäviralliset käännökset oli mahdollista englanniksi saada, mutta halusin tällä esiin tuoda sen, että jos eh, kysymyksen esittänyt jäsen ei voi ymmärtää vastausta siksi, että hän ei itse osaa kyseistä kieltä, niin miten eh, on tarkoitus sitten toimia? Situation. Niin, aika kafkalainen tilanne toden totta. Mm, Inge Kressle lyhyesti tähän asiaan. Halusin vain viitata siihen, että ironian huippu tässä on se, että juuri ne valittavat, joiden kielellä 95 prosenttia vastauksesta saatiin. Siis jos täällä nyt jollain on valittamisen aihetta, niin kaikilla niillä parahin kollega Bradburn, joiden äidinkieli ei ole englanti, koska meillä on sellainen tilanne, että me saamme joka vuosi satoja sivuja asiakirjoja juuri vain englannin kielellä, joiden kanssa joudumme sitten painiskelemaan. Eli muistuttaisin, että on muitakin kieliä kuin englanti, esimerkiksi ranska ja muuten saksakin, ainakin komissiossa on työkieli. Ja näidenkin kielten pitäisi sentään saada jonkinnäköistä arvostusta osakseen. Kyllä tässä todellista ironiaa on, että ne valittavat, joiden kielellä käytännössä saadaan aina kaikki asiakirjat ja kaikki työasiakirjat joitain, joitain harvoja poikkeuksia lukunottamatta. No niin, tosiaan ironian huippu. Ei tällä tarkoitettu nyt valtioiden ja hallitusten päämiesten huippukokousta täällä ironian huipulla, mutta onhan se aika jännittävää tietenkin sekin. Meidän pitäisi nyt ehkä palata itse asiaan sitten ja me siirtyä itse asiaan, mutta Bradburn vielä. Selventäisin hieman jos Rova Kressle äskeistä puheenvuoroa niin kuunteli, niin en suinkaan tarkoittanut tällä sitä, että kaikki ee, eh, tulisi kääntää englanniksi, vaan puhuin kaikista pääkielistä. Ensimmäisessä puheenvuorossa tämän toin ilmi. En tietenkään tässä nyt tarkoittanut sitä, että ee, eh, kieli olisi yksi ja englanti täällä. Selvää on, että englannista on minulle hyötyä, mutta tottahan on, että monikielisessä ympäristössä toimitaan, ja jos näin on, niin silloin pääkielet ainakin tulisi hoitaa, jos ei sitten kaikkia saada hoidettua. Ja tämän jo esiin toin äsken. And for the English. Hyvä. Ja mitä Englantiin tulee, niin joskus on ehkä vaikea joidenkin kuunnella sitä, mitä me kuvittelemme englannin kieleksi. Vai kuinka? Voidaanko tämä keskustelu nyt päättää? Saksalaisena veronmaksajana minä vastustan, koska tämä tarkoittaa sitä, että kun yksi sivu käännetään 23 kielelle, se maksaa ainakin 600 euroa, joten ei ole mikään hyvä idea pyytää tätä. Eikö teidän hallituksenne juuri leikannut EU-maksujaan, tai yritä ainakin niitä vähentää? The, the rebate, the British... Niin, tuo britti jäsenmaksu, alennus. Sehän on sitten ihan ymmärrettävä, jos kaikki puhuu englantia, eikö totta? Voidaanko tämä lopettaa? That it's all sounds great. <laughs> Tämä nyt alkaa kuulostaa ihan kreikkalaisilta, ei peräti hebrealta. That's really interesting. <laughs> sepä kiinnostavaa, sepä mielenkiintoista. No niin, parhaat kollegat. Ehdottaisin, että nyt Siirrymme käsittelemään esityslistan kohtaan neljä. Kyseessä on todella siis jatkotoimet liittyen Euroopan parlamentin 2010 vuotta koskevaan vastuuvapausmenettelyyn. Toivotan tervetulleeksi Euroopan parlamentin pääsihteeri eh, herra Klaus Velen. Esittelijä on kollegamme Boguslav Liberatski. Ja ihan aluksi esittäisin seuraavan huomion. Ensinnäkin me talousarvion valvontavaliokuntana olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että pääsihteeri johtoista kertaa on keskustelemassa kanssamme vuoden 2010 vastuuvapaudesta, siis näin ensimmäisen kamarin pääsihteeri, kun taas toisen kamarin eli neuvoston pääsihteeri on kieltäytynyt kaksikin kertaa kutsusta tulla puhumaan tälle tärkeälle valiokunnalle. Me halusin tämän vain näin aluksi todeta. Ja toinen asia, kyse on siis jatkotoimista. Kyse ei nyt ole vuoden 2011 vastuuvapaudesta. Ensi vuonna herra Vele on käytettävissämme, kun siitä keskustellaan itse asiassa 21. tammikuuta näillä näkymin toivottavasti puhutaan parlamentti 2011 vastuuvapaudesta, mutta nyt siis pyydän, kun puheenvuoroja käytätte, että keskitytte todella vuoden 2010 jatkotoimiin. Ensimmäisenä saa puheenvuoron esittelijämme herra Liberatski. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. No ei näitä asiakirjoja puolaksikaan löytynyt. Tässä vielä tuohon äskeiseen aiheeseen liittyen. No niin, ensinnäkin toteaisin, että olemme lähteneet liikkeelle seuraavasta. Mikä sitoo Euroopan parlamenttia hyvän sääntelyn valvonta ja toisaalta myöskin EUn yhtenäisyyden säilyttäminen. Me puhumme kansalaisten nimissä, ainakin enemmistön nimissä. Ja sitten talousarvio ja säästöt. ne tulisi eh, hoitaa siten, että eh, Euroopan parlamentti voi toimia tehokkaasti. Ensinnäkin tämän halusin sanoa ja tämän lisäksi sitten voin eh, vain yhtyä siihen, kuinka tärkeänä mekin pitäisimme sitä, että Euroopan parlamentin pääsihteeristön tulisi olla ainoa taho, joka voi hoitaa nämä vastaukset kysymyksiin. On selvää, että myöskin kritiikkiä olemme esittäneet sen suhteen, että tämän tyyppisiin tilanteisiin on jouduttu. Mutta nyt siis tässä pelkästään parlamentin kannalta asioita tarkastellaan. Mitä tulee viime vuotisen eh, mietintömme siinä tärkeimmät aihealueet ja suuntaukset ja kehityskulut olemme esiin nostaneet, eh, joiden pohjalta eh, jatkaa ja joihin myös muutoksia toivotaan. Ensinnäkin toteaisin, että vastaukset, joita olemme saaneet pääsihteeristöltä, osoittavat sen, että tässä parlamentissa ollaan tekemässä muutoksia oikeaan suuntaan. on valittu huolella ne kohdat, joissa säästötoimenpiteisiin mennään. Eli jonkin verran kustannuksia on saatu leikattua, mutta 16 prosenttia on leikattu 15 miljoonaa näin ollen, eli varsin suuriakin leikkauksia on esitetty joissain kohdissa matkakulujen osalta näinkin paljon. Tärkeää on, että emme joudu sellaisen tilanteeseen, jossa säästääksemme yhden euron joudumme eh, käyttämään enemmän kuin sen verran varoja, mutta ei varmaankaan tällaisen jouduta. Ja tärkeänä pidämme sitä, että nyt riskihallintaa on kehitelty pääsihteeristössä ja hallinnon puolella ja se on oikein hyvä asia ja turvallisuuskysymykset, mitä rakennuksiin tulee. Nämä asiat ja muutokset on hoidettu eh, aika hyvin. Kun vastuu kannetaan itse, niin kustannuksia saadaan alennettua tai ainakaan kustannukset eivät nouse ja palvelut paranevat. Sitten tämä Euroopan historian talo, tämä hanke on hyvä, että tähän hankkeeseen on ryhdytty ja on syytä jatkaakin sitä. Ja on katsottava, mihin sillä päästään. Tässä nyt ollaan luomassa jonkinlaista eh, yhteistä ymmärrystä eh, myöskin nykypäivästä ja tulevaisuudestamme. Sitten tämä Euroopan parlamentin televisioyhteys katsottiin, miten olisi mahdollista halventaa sitä ja miltä tämä eurooppalainen televisio tulevaisuudessa näyttäisi. No, vuosi vuodeltahan tässä on alennettu kustannuksia. Ja näin ollen itse katsoisin, että tässä asiassa mennään oikeaan suuntaan. Tämä on pääsihteeriselle tärkeä kysymys ja hyvä ratkaisu toivottavasti löydetään. Ja sitten tämä journalistipalkinto. Eh, siinäkin aika hyvä ratkaisu on esitetty. On myöskin tarkasteltava näitä eh, suhteita omistuksen ja vuokrauksen välillä. Ja eh, voitaisiin ajatella ratkaisumalle, joka on kestävä pohjainen Euroopan parlamentin kannalta, mutta toisaalta myöskin taloudellisesti hyödyllinen. Ja niin ollen tässä esitetty ratkaisu ja tämä ristiriita, jonka me esiin nostimme, löysi hyvän vastauksensa tässä pääsihteeristön vastauksessa. Eli tältä pohjalta varmasti voidaan keskustelua jatkaa ja katsoa, miten tavalla reagoida asiaan. Ehkäpä nyt yhteenvedonomaisesti vielä sanon seuraavaa. Suositukset joita valiokuntamme on esittänyt, on ihan vakavasti otettu pääsihteeristössä. Ja kehitys nyt näyttäisi mielestäni menemään oikeaan suuntaan. Ja kun pu- puheesta puhutaan, niin en tiedä. Katsoisin kuitenkin kaiken kaikkiaan, että parlamentin toiminta on tehostumassa. Ja hyvin tässä nyt on pyritty tarttumaan haasteisiin. Ehkä kuitenkin vielä yksi yleinen huomio. Joskus vasta, äh, on vaikea vastata suoraan kyllä tai ei, sen sijaan, että esitetään suoria vastauksia. Vastaus saattaa olla äh, jonkinlainen analyysi tilanteesta. Ja todetaan, että päätökset tehdään sitten vuoden lopussa. Eli tällaista pehmeyttä joskus on. Ja Voisi olla hyvä, jos pääsihteeristöltä saisimme myöskin enemmän perusteluja. Ehkä olet ihan oikeassakin, mutta jotkut kysymykset tarvitsevat hieman ehkä syvempääkin analyysiä, mutta tärkeää on, että ymmärrämme miksi, että vakuutatte meidät siitä, minkä takia tällä tavalla teidän mielestänne on syytä toimia. Eli kaiken kaikkiaan vastauksenne ihan tyydyttäviltä vaikuttavat. Kiitos vielä kerran. Kiitokset kollega Liberatski tästä alustuksesta. Ja nyt annan puheenvuoron pääsihteeri Klaus Velelle. Herra Velle, olkaa hyvä. Sydämelliset kiitokset, herra puheenjohtaja. Tänään puhumme vastuuvapaudesta vuodelle 2010. 2010 vastuuvapaudestahan 10. toukokuuta tänä vuonna Mietinnöstä äänestettiin, te saitte hyvin paljon materiaalia ja asiakirjoja ja asian luonteeseen luonnollisesti liittyy se, että kaikkia jatkotoimia ei vielä ole täytäntöön pantu. Yhtäältähän kyse on poliittisesta prosessista ja toisaalta täytyy muistaa budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan ja puhemiehistön rajat Yhteistyössämme kyse on tietenkin talousarvion oikeasta täytäntöönpanosta, mutta yhä tärkeämpää tämän talousarvion täytäntöönpanon rinnalla on myös määrärahojen rahojen hyvin korrekti ja säästäväinen käyttö yhteistyössä valiokuntien kanssa. 1,9 prosenttia Kroatian mukaan lukien on vuoden 2013 budjettikorotus. Tämä on siis huomattavasti alle eh, inflaation niin Luxemburgin kuin Brysselinkin kohdalla. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on toimittava tehokkaasti myös ajatellen tulevaa seitsemän vuoden monivuotista rahoituskehystä. Jos haluamme olla innovatiivisia, meidän on oltava säästäväisiä. Eli Pikemminkin ei ehkä tarvita leikkauksia, tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, joita toteutetaan näiden suurten kustannuserien kohdalla. Tällä tarkoitan moniakin asioita ja vastaan tässä myös kysymyksiin. Me olemme saaneet aika paljon edistystä aikaan monilta osin. Tuottavuus esimerkiksi käännösosastollamme on 1350 sivua, jopa 1500 sivua vuodessa, ja tästä se on noussut 1800, jopa 2000 sivun vuodessa. Siis tuottavuus on kasvanut kääntäjien kohdalla 1350 2000 sivuun. Näin olemme noin 100 virkaa saaneet säästettyä. Ja voin todeta, että meillä varmasti on nyt kaikkein tehokkain käännöspalvelu kun Euroopan toimielimiä katsotaan. Mitä tulkkaukseen tulee, tänä vuonna säästimme 10 miljoonaa euroa työtä paremmin järjestelemällä. Ja nyt vaikuttaa siltä, että olemme saaneet säästettyä ei 10 miljoonaa, vaan 17 miljoonaa euroa tässä talousarviossa nyt, kun täysistunto päättyy kello 23 ja näin ollen tulkit ovat käytettävissä myös seuraavana päivänä muuten eivät olisi, ja että valiokunnat ovat sopineet siitä, että työskentelevät maanantai, tiistai tai, tiistai, tai keskiviikko, torstai, ja näin saamme paremmin käyttöön virkamiestulkit ja saamme säästettyä ulkopuolisten tulkkien rekrytoinnissa. Samoin valtuuskuntamatkat järjestelmällisesti toteutetaan nyt niin kutsuttuina vihreinä vaalipiiriviikkoina. Tuolloinhan aiemmin tulkit eivät juurikaan työskennelleet. Ja nyt myös yhteistyöalueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean kanssa on parantunut, sitä on vahvistettu ja näin saamme tulkit paremmin käyttöön. Myös turvallisuus on teidän mietinnössänne ollut hyvin merkittävä kysymys tässä suhteessa. Olemme ottaneet aimo harppauksen eteenpäin. Puhemiehistöhän päätti lähes täydellisesti ainakin Brysselissä ja Strasburgissa ähm, tämän ulkoistetun palvelun jälleen sisäistää. Ja arvio on, että viitisen miljoonaa euroa vuodessa saadaan tästä säästettyä, kun palkataan omat turvallisuushenkilöt niin Brysselissä kuin Strasburgissakin. Ja he ovat luonnollisesti myös lojaalempia työntekijöitä. Tähän astihan ongelma on ollut se, että nämä turvapalveluhenkilöt työskentelivät lyhyissä työsuhteissa, eivätkä olleet niin sitoutuneet tähän toimielinten työhön. Ja me olemme tehneet todella siis yhteistyötä myös matkojen suhteen. 4 miljoonaa euroa saadaan vuodessa säästettyä tästä sitä, että päivärahoja ei indeksoida, käytetään edullisempia lippuja ja Samoin äh, on tiettyjä muita säästötoimia, kuten esimerkiksi äh, perjantaihin liittyvät. Matkatoimisto. Matkatoimisto on nyt todella pyydetty, vaadittu löytämään edullisimmat äh, matkaliput. Tältä osin toivomme noin puolentoista miljoonan säästöä vuosittain sen pohjalta, että onnistuuko tämä tai ei. Puhemiestä tulee sitten vielä katsomaan, tuleeko matkatoimisto säilyttää ulkoistettuna vai mahdollisesti sekin nämä, ää, mutta talon omaksi. Sitten mitä tulee Adenauer-rakennukseen, niin mahdollisesti saamme säästettyä käytettyä kymmenenkin miljoonaa euroa vuodessa korkomenoissa, mitä tulee Europarlle, TVC. Äh, ollaan saatu aikaan äh, merkittäviä säästöjä 9 miljoonasta 8 ja jopa 7 miljoonaan. Ja voimme vielä katsoa, mitä mm, palveluja Europarlle TVn suhteen voitaisiin hoitaa talon sisällä. Meillähän on Ehm, henkilöstöpotentiaalia, joka on hyvin pätevää tällä alalla ja joka voisi tosiaan hoitaa tämän asian talon sisällä. Tänä vuonna olemme myös ehm, talousarvion valvontavaliokunnan sekä budjettivaliokunnan kanssa todella keskustelleet mainitsemastani Konrad Adenauer-rakennuksesta. Laskelmat ovat osoittaneet, että rakennuksen ostaminen 20 vuoden aikavälillä säästää jopa 300 miljoonaa euroa vuokraamiseen verrattuna. Ja vaikka ihan näin paljon ei saataisikaan säästettyä, niin joka tapauksessa varmasti saattaisi kannattaa Luxemburgissa tämä investointihanke toteuttaa. Sitten vielä viimeinen sana liittyen toimielinten välisiin suhteisiin. Vahvistettu toimielinten välinen yhteistyö saattaa myös saada aikaan äh, säästöjä, joten ähm, tällöin kyllä vaaditaan myös sitä, että muut toimielimet tunnustavat äh, sen, miltä osin Euroopan parlamentti on kaikkein kehittyneen toimielin, eli siis äh, niin käännössä alalla kuin tulkkausalallakin. Ehkäpä muilla aloilla muut toimielimet saattavat olla tehokkaampia, mutta tätä yhteistyötä halutaan entisestään vastustaa. Sitten vielä sananen tästä valvontaympäristöstä. Tänä vuonna olemme järjestelmällisesti valvoneet niin kutsuttuja arkaluontoisia kustannuksia, kaiken kaikkiaan 5000 virkaa on tarkasteltu sen kautta, ovatko ne sellaisia, että niissä voidaan vahvistaa liikkuvuutta vai ei. Ja tämä on todella ensimmäinen kerta, kun koko hallintomme on mukana tässä prosessissa. Olen lisäksi perustanut pienen yksikön, kustannus- ja laatuvalvontayksikön, joka tulee seuraamaan uuden rahoitus- hallinnon valvontajärjestelmän me toimimista. Tiedätte, että Finot ja Finex alkavat olla tulleet toimintakykynsä rajoille. Ja yritys, joka on tämän ohjelmiston eh, tehnyt, on ilmoittanut, että ei ole enää valmis ehm, sille antamaan tukea, joten nyt tarvitaan uusi järjestelmä ehm, SAP, ja sillä on se etu, että neuvosto ja tuomioistuin käyttävät samaa ohjelmistoa, johon voi myös nivoa muita tietojärjestelmiä, muun muassa henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä. Ja se voi huolehtia paitsi standarditehtävistä, myös antaa meille analyyttisiä välineitä käyttöömme, välineitä, jotka auttavat hallinnossa ja kustannusvalvonnassa. Eli että sellaiset asiat, joita tähän asti on vain tarkasteltu pistokokein, voidaan tarkastella järjestelmällisesti, että nämä tiedot saataisiin sitten todella järjestelmällisesti käyttää. Kiitos. Niin. Kiitokset, herra Vele, vastauksista kysymyksiimme. Onko valiokunnan jäsenillä kysymyksiä. Ensimmäisenä Eva Ortiz. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia pääsihteeri siitä, että olette täällä antamassa näitä selvityksiä tänään. Todella toivomme, että voimme pitää yllä tätä tiivistä yhteistyötä teidän kanssanne. Ensinnäkin haluaisin äh, todeta teille, että tämä tapaaminen järjestetään nyt melkein kuukausi sen jälkeen, kun täysistunnon päätöslauselmassa todettiin artiklassa 30, siinä todettiin, että 31. lokakuuta 2012 olisi ollut määräraja tälle keskustelulle koskien vuoden 2010 vastuuvapausmenettelyä. Olen esittelijänä parlamentin vastuuvapausmenettelyä koskien vuodelle 2011. Nyt olen huolestunut siitä, missä ja varsinkin milloin äänestetään tästä asiasta täysistunnossa, koska mehän kaikki tiedämme, mitä ongelmia tuolla täysistuntosalissa on. En tiedä, onko teillä niistä jotakin lisää tietoja, voisit ehkä kertoa niistä. Vastuuvapaus olisi hyväksyttävä 15. toukokuuta mennessä. Tämä on todellakin avoin kysymys, vaikka se ei liitykään tähän vastuuvapausmenettelyyn 2010. Onko teillä tietoja näistä teknisistä kysymyksistä koskien täysistuntosalin rakenteita? Voisitteko antaa siitä lisää tietoa? Minä olen kokoontunut aikaisemmin infrastruktuuria pääosaston johtajan kanssa ja sain sieltä joitakin tietoja, mutta haluaisin esittää tämän saman kysymyksen teille. Edelleen vuoden 2010 vastuuvapaudesta kohdassa 44 puhutaan uudesta yhdennetystä turvallisuuden käsitteestä ja, ja tilojen jakamista eri alueisiin niin, että parannettaisiin erityisesti jäsenten toimistojen turvallisuutta. Asiakirjan sivulla 20 todetaan, että tullaan tekemään ehdotus tällaista alueisen jakamisesta ja on tämä tarkka, tarkka kartta näistä alueista. Voisitteko kertoa, koska saamme nämä tiedot ja kuinka täm, tällainen turvallisuus sitten toimisi, kuinka eri tiloihin Euroopan parlamentissa voidaan päästä. On muistettava, että otamme paljon vieraita vastaan toimistoissamme. Olisi kiinnostavaa tietää täsmälleen tämä suunnitelma tulee toimimaan. Sitten lopuksi viimeinen kysymys, eli liittyy Euroopan historiataloon. Voisitteko kertoa, mikä nykytilanne on? Milloin museo avaa ovensa? Onko lykkääntymistä odotettavissa? Edelleen pidän hyvin tärkeänä sitä, mikä tulee olemaan tämän hankkeen lopullinen kustannus. Komission puheenjohtaja Barroso ilmoitti puhemiehellemme, että komissiolla olisi jonkinlainen rahoitusvastuu tässä hankkeessa. Mm, voisitteko siitä kertoa lisää? Sitten lopuksi haluaisin sanoa, että mm, herra Velle, minä vuoden, niin kun te olette vastuussa Euroopan parlamentin budjetusta 2013, budjetti on merkittävä, haluaisin, että pitäisitte tarkkaan huolen äh, varojen hallinnoinnista, koska nyt enemmän kuin koskaan olemme huolissamme siitä, kuinka varoja Euroopassa käytetään. Kiitoksia. Kiitokset rouva Ortiz ja seuraavaksi herra Edenhoisel, olkaa hyvä. Kiitos. Ihan lyhyt kommentti. Valiokunnassa todettiin, että haluttaisiin keskeyttää. Kuitenkin tässä reformista puhutaan tässä kyselykaavakkeessa ja näin saataisiin aikaan lisäsäästöjä. Eli mihin te nyt konkreettisesti pyritte eh, Euroopan yhteydessä? Minkä tyyppisiä eh, uudistuksia nyt suunnitellaan tai onko ylipäätään enää mahdollista ajatella, että se keskeytettäisiin, lopetettaisiin? Ja miten sitten päätöksentekojärjestelyt tässä eh, hoituvat? Jos valiokunta päätöksen tekee, niin onko mahdollista, että siltä pohjalta sitten esimerkiksi lopetetaan? Kiitoksia ja seuraavaksi Inge Kresle. Kiitos, pääsihteeri. Mukava kuulla, että maailma muuttuu. Siitä olemme kiitollisia. Mukavaa, että valiokuntamme aloitteet, jotka täysistuntoäänestys vahvisti, on otettu huomioon ja myös pantu täytäntöön parlamentissa. Olen nähnyt, että olemme, mitä tulee vierailijaryhmiin, niin näistä käteismaksuista osittain päässeet. Kuitenkin totesitte, että joitain kollegoita edelleen on, jotka näitä käteismaksuja vierailijaryhmille käyttävät, mutta mielestäni ne on kyllä ehdottomasti poistettava käytännöstä, koska mehän rikomme tällä rahanpesudirektiiviä. Minkälaisia summia tässä nyt on kyseessä, erityisesti kun puhutaan näistä köyhemmistä maista, jotka ovat hiukan kauempana, niin käsittääkseen nämä summat ovat aika suuria. Kirjoitatte tässä suosituksen äh, virailijaryhmien suhteen suosittelette, että vähimmäismäärän tulisi olla 20 ja että jäsenillä olisi korkeintaan kolme äh, mahdollisuutta vierailijaryhmien äh, kutsumisen vuodessa. Tuen tätä painokkaasti. Mielestäni tämä on hyvä ehdotus, koska katson, että meidän tulisi antaa mahdollisimman monelle vierailijalle mahdollisuus tulla tänne taloon. Minulla on ollut valtavia ongelmia tämän asian suhteen, joten ehdotustanne kyllä ehdottomasti tuen. Ja sitten asia, jota meidän tulee tarkastella, josta vielä ei ole keskusteltu, nimittäin parlamentin toimistot kolmansissa maissa. Parlamenttihan on nyt alkanut ajaa omaa ulkopolitiikkaansa ja avannut toimistoja, joissa on aika vaikuttaviakin henkilöstömääriä. Olisi mukava kuulla, missä näitä toimistoja on, kuinka paljon niissä on virkamiehiä, ja montako virkaa ja millaisia virkoja, koska täytyy muistuttaa, että kolmannessa maassa työskentelevä virkamies liitteen kymmenen mukaisesti aiheuttaa kyllä aikamoisia kustannuksia ja näistä kustannuksista meidän on saatava tietoa läpinäkyvästi. Sitten vielä äh, avustajien mukana olla matkoilla. Meillä oli yli 5000 tällaista matkamääräystä ja minua kiinnostaisi kuulla, miten te käsittelette tätä asiaa. Kysehän on sellaisesta, äh, sellaista summista, että ne ovat aika valtavia. Sitten puhuitte siitä, että käytäisiin läpi parlamentin äh, virat. Olisi mukava kuulla tästä screeningistä vähän lisää ja myös sen lopputuloksista tai että minkä näköisiä äh, johtopäätöksiä siitä sitten voi tehdä. Sitten vielä yksi asia, jonka oikeusasiamies vuonna 2009 nosti esiin, nimittäin kysymys äh, ylennyksistä Euroopan parlamentissa. Euroopan parlamentti Henkilöstö säännössään tulkitsee tiettyjä kohtia eri tavoin kuin komissio, ja tämä johtaa siihen, että parlamentin virkamiehet ylenevät nopeammin kuin komission, ja meillä onkin tietty virta komissiosta parlamenttiin, mitä virkamiehiin tulee. Sehän on mukavaa tietenkin, mutta toivon, ettei se perustu pelkästään siihen, että tietävät ylenevänsä täällä nopeammin. Kysyisin teiltä miten tämä oikeusasiamieskysymys, äh, miten sitä käsittelette, koska hän antoi suosituksen. Onko kaikki unohdettu ja jätetty ennalleen? Kiitokset Rova Kressle. Sitten kollega Bradburn. Uh, thank you, Chairman. And, and... Kiitos. Pitkälti voin yhtyä siihen, eh, mitä pääsihteerisen edustaja juuri edistyksestä ja tarvittavasta valvonnasta eh, talousalun osalta mainitsi. Kuitenkin muutaman seikan haluaisin vielä esiin nostaa. Kreesle puheenvuoronsa lopussa kommentoikin jo asiaa, eli nämä vierailijaryhmät ja maksut. Periaatteessa voin yhtyä siihen, mitä hän totesi. Nämä käteismaksut ovat varsin hankala sektori, mutta käytännön ongelmia saattaa myöskin syntyä. Muistan, kun kerran minulla oli vierailijaryhmä ja ensi vuonna tähän myöskin mennään, niin monesti puhutaan eri järjestöistä, vaikkapa äh, Rotary Clubin tyyppisistä. Ja tämä käytännön järjestelypuoli on jo hankalaa ja tilanne hankaloituisi entisestään, jos jonkinlaisia äm, laskutussysteemejä pitäisi yksittäisiin jäseniin päin ä, äh, hoitaa. Eli siksi on muistettava, että tämä kaikki saattaa johtaa käytännön hankaluuksiin, vaikka teoriassa ja kyllä tähän näkemykseen voi yhtyä. Ja sitten vielä eräs seikka, joka sekin tässä jo mainittiin, sisäinen turvallisuus. Olen jo 14 vuotta toiminut tässä rakennuksessa ja tärkeää olisi, että mahdollisimman nopeasti nämä turvallisuuden sisäistämiskysymykset tulisi voida hoitaa. On outoa, miten helppo täällä sitten on liikkua, kun pääturvatarkastuksesta läpi pääsee. Sen jälkeen ei oikeastaan minkäänlaista valvontaa enää olekaan. Ja jos saadaan turvatarkastukset sisäistettyä, saadaan ehkä pysyvämpää henkilökuntaa, ja kaikki nämä pääsihteerimäärätyt seikat voitaisiin hoitaa, niin hyvä, jos tässä edetään. Eli ehdotukset ovat hyviä, mutta kysyisin, olisiko mahdollista edetä tässä asiassa mahdollisimman nopeasti. Tämä askarruttaa varmasti monien jäsenten mieliä, varsinkin tämä helppo pääsy esimerkiksi jäsenten toimistotiloihin. Tässä myöskin pääsihteeri mainitsi eh, seikan liittyen matkatoimisto nyt, kun luin vastaukset esittämään, esitettyihin kysymyksiin, mitä tulee äh, näihin hallinnollisiin kysymyksiin, niin äh, en ole ihan vakuuttunut vielä. Itse viime viikolla kyllä käännyin suoraan lentoyhtiön puoleen saadakseni tiedon hinnasta ja sitten matkatoimisto ei voinutkaan sitä enää löytää. Eli kyseessä oli lentoyhtiön käyttämä oma hinta. Eli en tiedä, saadaanko paras mahdollinen hyöty tällä tavalla. Olisi varmasti syytä matkatoimiston kunnolla neuvotella lentoyhtiöiden kanssa, jotta nämä samat varausluokat saataisiin käyttöön. Ja sitten vielä lopuksi nämä IT-kysymykset. Tämä ehkä liittyy ikään tai sukupolven mutta minä olen tällainen eh, teknologisesti haasteellisessa tilanteessa elävä ihminen, jos näin voi sanoa. Niin tällainen jatkuva eh, IT-upgradeaus on hieman ongelmallista. Nyt ollaan jo menty niin korkealle tasolle, että minulla ei ole enää oikein aavistustakaan siitä, miten kaikki tämä toimii. En tiedä, voisiko pääsihteeri kommentoida tätä asiaa. Ehkä ensinnäkin kustannus lasten kannalta ja toisaalta sen suhteen, olisiko tässä jonkunlaista joustavuutta. Minä en tarvitse kaikkia mahdollisia hienouksia. Riittää, kun voin puhelinsoiton eh, hoitaa ja sähköpostiviesti lähettää. Jens Kiitoksia ja seuraava puheenvuoro kollega Jens Geier. Ja, danke, Kiitos puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset siitä, herra Veli, että teillä on meille aikaa tänään iltapäivällä. Olisi mukavaa, jos selittäisitte meille nämä käteismaksut vierailijaryhmille. Minä olen nyt siinä epäilyllisessä tilanteessa saksalaisena demarina, että minun ryhmässäni on entinen Euroopan parlamentin puhemies, joka ponnekkaasti puolustaa tätä käytäntöä. Ja henkilökohtaisesti panee kapuloita rattaisiin, jos yritän tätä asiaa joskus nostaa esiin. Joten olisi mukavaa, jos tämä kerta kaikkiaan selvitettäisiin. Siis henkilökohtaisesti minun on vaikea kuvitella, että täällä mitään pimeää rahaa maksettaisiin. Ja Inge varmaankin nukkuisi paremmin yönsä ja minä myös, jos saisimme tähän nyt kerta kaikkiaan selvitykseen ja muuten joudun sitä paitsi ongelmiin valtuuskunnassa. Eli toinen asia on sitten tämä rakennusstrategiamme. Sehän on minun ikioma harrastukseni. Tässä DG Inlon edustajien kanssa olen käynyt pitkiäkin keskusteluja ja mielestäni tässä tuli hiukan sellainen vaikutelma, että katsotaan kuka, kuka on ovelin. No minä olin sitten kuitenkin ovelin, koska otin yhteyttä entisen kollegani Deloittessa ja Inlo sitten lopulta sanoi, että no oikeastaan me tässä täytäntöön panemme vuoden 2007 keskipitkän aikavälin rakennusstrategiaa. 2000, ei kun 2010 korjaa puhuja. Edelleen olen hiukan sitä mieltä ja Inlo pääosaston henkilöstä en ole saanut oikein vakuutettua siitä, että Brysselin nämä kiinteistöhinnat ovat nousussa. Jos ovat, niin on oikea strategia ostaa eikä vuokrata. Mutta jos näin ei ole, jos Brysselin kiinteistöhinnat eivät ole nousussa, niin olisi parempi tarkastella uudelleen tätä pikemminkin ostoihin, omistamiseen perustuvaa rakennusstrategiaa. Ja vastuuvapauskäsittelyissä tulemme hiukan seuraamaan kiinteistöjen hintojen kehitystä täällä Brysselissä. Näin minä ainakin aion tehdä. Ja olisin kiitollinen, jos äh, Inlo-pääosaston kanssa äh, voisimme pitää yhteydet yllä tämänkin asian suhteen. Viimeinen asiani niin minä nyt välttämättä odota, että pystytte tähän nyt suoralta kädeltä vastaamaan. Olisi tietenkin oikein mukavaa, jos pystytte, mutta meillähän on joitain ongelmia nyt syntynyt siitä, ettei tuo täysistuntosali ole käytössä täällä Brysselissä. Onko teidän yksiköllänne jonkinnäköistä käsitystä siitä, miten tämä vaikuttaa Euroopan parlamentin talousarvioon pit- pitemmälläkin aikavälillä? Kiitos. Kiitoksia. Ja viimeisenä kollega Anders Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. 104 vuoden 2010 vastuu vapausmenettely. Eli vapaa ohjelmistojen käyttö. Itsekin esitys on kyllä vaikuttava ja tässä on varsin mielenkiintoisia hankkeita estetty ja nämä esitykset ovat kyllä varsin mielenkiintoisia, jos on kova tietokoneen käyttäjä mutta kannattaisi miettiä, mitkä ovat 103 eh, määräyksen mukaiset eh, sitoumukset silloin, kun puhutaan tällaista vapaista ohjelmiston käyttömahdollisuuksista, sillä näissä ei välttämättä ole seurantaa huomioitu. Ja johtuukohan tämä siitä, että ajatus on jätetty sivuun vai onko ajateltu, että myöhemmässä vaiheessa vielä asia hoidetaan? Kiitos oikein paljon. Tässähän oli aikamoinen joukko kysymyksiä ja muutamassa minuutissa nyt pitäisi näihin vielä vastatakin. Minulle, arvoisa herra, vielä nousi vielä yksi kysymys itsellenikin mieleen. Te kerroitte, että on ehdotuksia siitä, miten itse voimme säästää. Ja puhemiehistön työryhmä on kai tätä asiaa keskus- käsitellyt, siis matkakulujen säästömahdollisuudet. Eli jos jäsenet lentävät kaikkein halvimmilla lipuilla, eli käyttämällä näitä joustavia ekonomiluokan lippuja eikä bisnesluokan lippuja, niin koskeeko tämä sitten myös kaikkia virkamiehiä, tämä vaatimus, että on sitten yhdenmukaiset säännöt kaikille? Kiitos. Ehkäpä aloitan tästä viimeisestä kysymyksestä. Juju, virkamiehet ovat siirtyneet sinne ekonomiluokkaan jo aiemmin Euroopassa. Lennämme vain tässä turistiluokassa mm, Euroopan ulkopuolelle lentäessämme käytämme bisnesluokan lippuja, mutta Euroopan sisällä vain ekonomi. Katsotaanpa nyt näitä yksittäisiä kysymyksiä. Ensin Rova Ortiz. Miksi Tämä on marraskuussa eikä lokakuussa tämä tapaaminen. Minä olin käytettävissä ne myös lokakuussa, mutta talous Arvion valvontavaliokunta pyysi lykkäystä marraskuulle, siksi olen täällä marraskuussa, mutta olisin ollut käytettävissä ne myös lokakuussa. Ja olin tätä varten varannut aikaakin. Toinen kysymys. Täysistuntosalin käyttö. Milloin se saadaan jälleen käyttöön korjausten jälkeen? puhemiehistö antoi luvan korjauksille ja valitsi yhden kolmesta mallista. Ensimmäinen malli oli korjata nämä puurakenteet, nämä kattopalkit. Toinen oli koko katon korjaus, se olisi kestänyt pari-kolme vuotta. Ja sitten se vaihtoehto, jonka me valitsimme, on se, että tämä puupalkkirakenne jätetään paikoilleen ja sinne väliin laitetaan metallirakenne, joka jaksaa kannatella koko kattorakennetta. Ja voidaan lähteä siitä, että nämä työt tulevat kestämään suurimman osan vuotta 2013. Tässä vaiheessa emme vielä voi tarkalleen sanoa milloin täysistuntosali jälleen saadaan käyttöön joskus vuoden 2013 loppu vuoden aikana, mutta suurimman osan vuotta Brysselin täysistuntosali tulee olemaan poissa käytöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että äänestykset, jotka muuten olisi toimitettu Brysselissä, toimitetaan Strasbourgissa täysistunnossa ja myös keskustelut käydään Strasbourgissa niin, että koko täysistunto-ohjelma saadaan kyllä hoidettua. Kysyitte, mikä tämä tekninen ongelma oli. No tekninen ongelma on nyt löytynyt nämä katto, puiset kattopalkit, jotka kannattelevat kattoa. Yksi niistä oli heikko kahdestakin syystä. Kyse oli liimatusta puupalkista. Liimaus ei ollut yhdessä kohtaa kyllin vahva, antoi periksi. Ja toiseksi tässä puupalkissa oli Ah, toi, tämän lisäksi tässä puupalkissa oli sellainen naulaus, että se oli heikentynyt se itse puumateriaali, jolloin se oli heikennyt ja tämä sama heikkous laajeni sitten seuraavaankin palkkiin, vaikutti siihen ja niin edelleen. Eli tämä tekninen ongelma on nyt löytynyt mutta tämä rakenne on tehty 20 vuotta sitten täysin tuolloisten normien ja standardien mukaisesti. Mitään puutteita tässä äh, rakentamisessa ei sinänsä ollut, mutta tietenkin näitä normeja ja standardeja on viime vuosina muutettu äh, huomattavasti ja vastaavissa rakenteissa on muuallakin äh, havaittu ongelmia. Sitten kysyitte näistä eri turva-alueista jo yli vuosi sitten puhemiehistö päätti ottaa käyttöön erilaisia turva-alueita Euroopan parlamentissa ja hallinto teki suunnitelman. Se on toimitettu puhemiehelle ja oletan, että joko seuraavassa puhemiehistön kokouksessa tai sitä seuraavassa puhemiehistön kokouksessa tästä eri turva-alueiden määrittelemisestä päätetään. Näin parlamentti jaettaisiin neljään eri turva-alueeseen, joista siirtymä toiseen henkilökorttia käyttämällä tulee olemaan helppo ja joustava. Ja kun puhemiehistö ei vielä ole päättänyt yksityiskohdista, niin Tämän enempää yksityiskohtia minäkään en tässä vaiheessa voi vielä kertoa. Sitten Euroopan historian talo, kyllä. Aivan ensin toteaisin siitä, että Belgian viranomaiset ovat myöntäneet rakennusluvan. Ja näin meillä on siis oikeus muuttaa ja laajentaa tätä olemassa olevaa rakennusta. Rakennuslupa saatiin hiukan myöhemmin kuin alun perin suunniteltiin oletamme ja lähdemme siitä, että nämä muutostyöt kuitenkin saadaan huhtikuuhun 2014 mennessä aivan suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti toteutettua. Tämä on siis tavoite. Tässä oli vielä toinenkin kysymys. Tulisiko Euroopan historian talo avata sitten jo Eurooppa vaaleihin vaiko eikö? Ja tähän liittyy tietenkin myös sisätilojen sisustaminen ja tätä, tästä syystä tultiin sitten siihen lopputulokseen, ettei haluta Euroopan historian taloa eh, avata eh, eh, hiukan kesken eräisenä yleisölle ennen Eurooppa-vaaleja, vaan että se sisustetaan täysin ja sisustussuunnitelma on itse asiassa puhemiehistössä jo hyväksytty. Ja näin ollen eh, rakennus avataan käyttöön syksyllä 2015. Rakennus sinänsä tulee olemaan eh, valmis huhtikuussa 2014. Sitten kysymyksenne liittyen komission Komission puheenjohtaja Barroso on eh, kirjoittanut kirjeen, jossa toteaa, että komissio tulee juokseviin kustannuksiin, mitä tulee Euroopan historian talon osallistumaan. Ja myös eh, Euroopan unionin talousarvioon eh, panemaan tätä varten määrärahat. Ja viimeistään elokuussa 2013 tämä sitoumus on tulossa, vaikkakin nyt juoksevia kustannuksia varten ei määrärahoja tarvita vielä 2014, vaan 2015 vuonna. Tämä yksityiskohta on siis hoidossa. Komissiolta on sitoumus, kirjallinen sitoumus osallistua näihin juokseviin kustannuksiin. Sitten herra Ehrenhaiserin kysymys Europarl TVstä. Tämä, niin, te esititte ensinnäkin kysymyksen, kuka päättää. Siitä, onko Europarl TV ylipäätään olemassa vai ei. No tästä päättää puhemiehistä, ja määrärahoista luonnollisesti päättää budjettivaliokunta ja sitten täysistunto. Vuodelle 2013 täysistunto on hyväksynyt budjettiin 7 miljoonaa euroa tätä Euroopan TV-hanketta varten ja budjettivaliokunta, talousarvion valvontavaliokunta ja täysistunto luonnollisesti ovat olleet tässä päätöksenteossa kaikki mukana. On aivan ilmeistä, että täytyy tarkastella Europol TVn vaikuttavuutta. Työryhmässä tästä on jo keskusteltu ensimmäisen kerran kesäkuussa tänä vuonna ja työryhmällä on työasiakirja. Nyt odotamme ehkä hiukan poliittisia suuntaviivoja asiasta vastaavalta varapuhemieheltä, mitä mieltä hän on jatkosta. Minun henkilökohtainen mielipiteeni on se, että me tarvitsemme jatkossakin videosisältöä, joka on laadukasta. En tiedä, herättääkö sitten tämä nimitys Europarl TV sellaisia odotuksia, joihin emme voi vastata. Mutta joka tapauksessa meidän on tarjottava laadukasta sisältöä paitsi kirjallisessa muodossa, myös videon muodossa Euroopan parlamentin toiminnasta. Ja tämä onkin nyt sitten kysymys, että miten tämä hoidetaan, voidaanko Euroopan TVstä sinänsä luopua, mikä tietenkin säästäisi kustannuksia. Rova Kresle kysyi vierailijaryhmistä. Niin kuin tiedätte, me olemme päättäneet puhemiehistössä merkittävistä vierailijaryhmiin liittyvistä muutoksista liittyen kustannusten todenmukaisuuteen ja kustannusten määrittelemiseen ylipäätään, siis matkakulut, hotellikulut. Aiemminhan hotelleja varten ja sitten matkaa varten äh, perustuen välimatkaan äh, sai könttäsumman. Ja nyt äh, tästähän käytiin puhemiehistössä erittäin pitkä keskustelu myös itse asiassa keskustelu, joka kesti useamman kokouksen ajan. Ja kuultiin sellaisia perusteluja kuin täälläkin herra Bradburnilta esimerkiksi Eli että asia, voidaanko asia hoitaa ilman käteismaksuja, pyrkien vai, että tuleeko käteismaksu järjestelmäkin säilyttää, mutta pyrkiä sitä välttämättä, välttämään ja näin sitten päätettiin. Sitten 27 EU-jäsenvaltiossa meillä on toimistot, ja sitten kuusi antennia. Me olemme nyt avaamassa toimiston Kroatian ja Euroopan unionin ulkopuolella. Meillä on Washingtonissa edustusto ja siihen liittyvät numerot on teille toimitettu. Sitten avustajien virkamatkoista on tehty päätöksiä myös puhemiehistössä. Tietenkin viime kädessä Jäsenet itse päättävät avustajiensa matkoista, mutta kun katsotaan vaikkapa valtuuskuntamatkoja, niin vain osittain parlamentin hallinto voi tehdä päätöksiä avustajien matkoista, mutta totta on, että hyvin suuri osa valtuuskuntamatkojen budjetista menee avustajien matkoihin ja luonnollisesti tätä asiaa täytyy tarkastella. Sitten nämä niin kutsutut arkaluontoiset virat ja niiden tarkastelu 95 prosentissa ähm, tapauksia äh, joustavuutta on kolmessa prosentissa mahdollisesti äh, liikkuvuus ei ole niinkään mahdollinen. Ja sitten Euroopan parlamentin ylenemisjärjestelmä. Meidän järjestelmämme on avoin ja läpinäkyvä. Meillä on pistejärjestelmä. Virkamies voi saada yksi, kaksi tai kolme pistettä. Keskimäärin kaksi pistettä. Yksi piste tarkoittaa sitä, että eteneminen, yleneminen hidastuu ja kolme pistettä tarkoittaa sitä, että virkamies ylenee 50 prosenttia nopeammin. Minä en usko, että me täällä ylenemme, etenemme virkaurallamme nopeammin kuin muissa toimielimissä virkamiehet. Erityisesti jos ottaa huomioon sen, että komissiossa on hyvin laaja ja lähes kaikki Äh, virat kattava sisäisten virkakilpailujen mahdollisuus, joka johtaa siihen, että voi hypätä useankin äh, palkkaluokan ylitse. Meillä tämä on ehdoton poikkeus, joten jos katsoo koko järjestelmää, voi todeta, että meidän järjestelmämme on hyvin läpinäkyvä eikä äh, siinä ole tällaisia erityistoimia tai mahdollisuuksia kuin mitä komissiolla on ja mitä komissio käytännössä toteuttaa. Bradburn viittasi näihin vierailijaryhmien tiettyihin ongelmiin, esimerkiksi juuri turvallisuuspalvelujen sisäistäminen, niin kuin nyt olemme tekemässä. Matkatoimistosta jo puhuinkin, yhteinen budjettivaliokunnan ja puhemiehistön työryhmään totesi, että matkatoimiston on saatava aikaan säästöjä, odotuksena on siis puolitoista miljoonaa euroa, koska katsomme, että tämä säästäminen on täysin mahdollista. Ei nyt aivan rajoitetusti, koska joka ikinen lippu vapailla markkinoilla ei ole vertailukelpoinen matkatoimiston lippuihin, mutta me katsomme, että pelivaraa on ja me vaadimme näitä säästöjä ja jos näihin säästöihin ei pystytä, niin äh, nouseekin esiin kysymys, onko tämä todella tehokkain tapa huolehtia matkoistamme vai tulisiko myös matkatoimisto äh, toimintaa äh, hoitaa talon omin voimin. Te olitte rohkea puhuessanne eh, tietotekniikasta. Itse en ehkä olisi uskaltanut, kun viittasitte siihen, että ehkä kyseessä on sukupolvi asia. Vuoden 2009 vaalien jälkeen havaitsimme, että mole, mole, monet uudet jäsenet luulivat tulensa kivikaudelle tullessaan Euroopan parlamenttiin, kun vanhat jäsenet olivat aika tyytyväisiä. Ja me todella jouduimme vastaamaan hyvin erilaisiin vaatimuksiin myös eri sukupolvien edustajien taholta. Eikä tämä ihan helppo spagaati ole ollut, mutta kyllä me olemme aika pitkälle nyt päässeet erityisesti, mitä tulee e-parlamenttiin ja e-valiokuntaan. Ne täytyy kuitenkin valitettavasti todeta, että todennäköisesti eh, seuraavan lainsäädäntökauden alussa eh, tietojen käsittelykapasiteettimme suhteen joudumme tekemään aikamoisen uuden harppauksen sitten taas erityisesti valiokuntakokousten suhteen. Herra Gajer nosti hänkin esiin vierailijaryhmien käteismaksut. Ja äh, myös äh, todella herra Bradburn on näihin asioihin viitannut. On aivan totta, niin kuin herra Geyer sanoi, että meidän äh, rakennusstrategiamme äh, pohjautuu 2010 vuoden keskipitkän aikavälin strategiaan. Budjettivaliokunta oli pitkään tällaista strategiaa meiltä vaatinut julkista strategiaa, jota me sitten äh, asteittain toteutamme ja me toteutammekin siihen asti, että me saamme uuden keskipitkän aikavälin rakennusstrategian joka antaa meille toiminnallemme jatkosuuntaviivat. Mutta niin kuin totesitte, niin äh, mikä sitten tulee halvemmaksi tai kalliimmaksi, niin se tietenkin riippuu kiinteistön hintakehityksestä toimipaikoissa. Kuinka paljon täysistuntosalin katon korjaaminen tarkalleen maksaa, sitä ei tässä vaiheessa pysty sanomaan joulukuussa. Saanemme tästä tiedot. Tässä vaiheessa voimme esittää vain arvioita 3-5 miljoonaa euroa. Mutta tarkempaa vastausta en tässä vaiheessa voi antaa. Rouva Andersdotter puhui hyvin myönteisesti meidän ohjelmistostamme ja kysyi myös siitä, että vastustammeko avoimia ohjelmistoja. Periaatteessa ei hallinnolla ainakaan tällaista periaatteellista vastustusta ole. Herra Viland, joka on asiasta vastaava varapuhemies, tarkastelee, miten voisimme ehkä entistä enemmän työskennellä avoimien ohjelmistojen pohjalta Euroopan parlamentissa. Eli minkäännäköistä periaatteellista vastustusta meillä ei suinkaan ole. Toivon, että vastasin nyt kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman kattavasti ja korrektisti. Kiitos. Danke. Kiitos pääsihteeri Vele. Muita kysymyksiä täällä ei teille haluta esittää. Haluamme vain tässä vaiheessa. Ja herra Bradburn, lyhyesti. Open software, mikä se sitten on? on? Ei aavistustakaan ainakaan minulla. Thanks. Herra Vele, voitteko vastata? Niin, minä oletan, että Rova Andersdotte voisi selittää sen paljon paremmin kuin minä, mutta kyse on siis ohjelmistosta, joka, jolla on avoin lähdekoodi. Eli kuka hyvänsä saa olla mukana tämän ohjelmiston kehittämisessä ja ohjelmoinnissa. Se on sitä open softwarea. Ja toivottavasti vastasin tässä nyt oikein. Ja tästä luonnollisesti voi sitten esittää kysymyksiä myös tämän ähm, näiden tuotteiden turvallisuudesta. Niin, siis open software, avoin ohjelmisto on sellainen, jonka lähdekoodi on avoin kaikille, eli se ei ole mikään, mikään teollinen salaisuus, yrityssalaisuus. Kuka hyvänsä voi jatkokehittää aivan vapaasti tätä ohjelmistoa. Siitä on tässä kysymys. I just wanted to come back because... Palaan vielä asiaan. Tässä äsken puhuttiin monikielisyydestä No ehkäpä tämä nyt sitten, tähän voitaisiin lisätä vielä tietokonekieli, kun äskeisestäkään ymmärtänyt ensimmäistä luokkaa. Mm, niin. Tieto- ja viestintäteknologian ystävät varmasti tästä osaavat puhua. Kun minä ajattelen vaikka vaikkapa Ignalinan ydinvoimalasta käyttyä keskus, käytyä keskustelua, niin hyvän aika täällähän olisi pitänyt olla ydinfyysikko ymmärtääkseen tästä jotain. Ja, me kun toimimme horisontaalisessa valiokunnassa, niin kuin täällä talousarvion valvontavaliokunnassa ja katsomme asioita budjetti silmälasien läpi, niin emme, emmehän me voi kaikkia yksityiskohtia kaikista substanssiasioista osatakaan. Ja herra Vele, lopuksi halusin sanoa tästä Euroopan parlamentin vastuuvapaudesta 2010 vielä sen verran, että meidän tehtävämme on tarkastella menoeriä ja niiden korrektiutta. Ja erilainen käsitys on tietenkin niillä, jotka asioita käsittelevät sitten sen substanssin kannalta. Mutta hyvä, että me teimme sitten oman tonttimme. Ja kiitokset sydämestä siitä, että vierailitte luonnamme mieleen ja vastasitte kysymyksiin eh, ainakin nyt tämänhetkisen tiedon perusteella. Kiitos ja nähdään taas. Ja, ich darf dann nahtlos. No niin, ja nyt siirrymmekin sitten välittömästi seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyseessä on vastuunvapaus 2011, EUn yleinen talousarvio ja komissio. Toivotan sydämellisesti tervetulleeksi komission jäsen Gergen Quinnin. Lämpimästi tervetuloa tänne talousarvion valvontavaliokuntaan, arvoisa komission jäsen. Erittäin mukavaa, että tulette vieraksemme. Samoin sitten toivotan tervetulleeksi Robert John Smithin pääosaston pääjohtajan. Meidän esittelijämme on kollega Jens Geier. Me olemme saaneet asiakirjat ja ne on myös teille toimitettu. Meillä on täällä myös tämä kysymys, kaavake. Ja aivan ensin annan esittelijälle puheenvuoron, jos hän sitä haluaa. Herra Geier, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Ensin haluaisin kiittää komission jäsen Jürgen Quinnia siitä, että hän tänään iltapäivällä tänne pääsi, jotta voimme lähemmin näitä kysymyksiä tarkastella. Talousarvon valvonta valiokunta on jo asiaa tintarsutuomioistuimen kertomuksen pohjalta tarkastellut ja nyt ollaan sitten kiinnitetty huomiota tähän tutkimusosioon, koska tilintarkastustuomioistuin totesi, että tässä virheiden osuus olisi yli kaksinkertaistunut. Kuitenkin eh, kaksi seikkaa on tässä esiin nostettava. Ensinnäkin on muistettava, että nyt eh, liikutaan tämän tuplantumisenkin jälkeen sellaisella tasolla, joka olisi toivottavaa, kun puhutaan muista alueista. 1,4 siitä hypättiin 3 prosenttiin. Tietysti e, e, ikävää on tässä se, että e, prosenttiosuus kaksinkertaistuu, mutta tämä kolmenkin prosentin virheosuus on varsin kohtuullinen. Ja valio... Kuntamme mielellään kanssanne keskustelisi myöskin siitä, mitä olisi mahdollista tehdä ja mitä te itse olette suunnitelleet, jotta nämä poliittisesti asetetut ja meidänkin keskusteluimme ajatellen tärkeät ää, raja-arvot, tämä kahden prosentin raja, että sen alapuolelle taas päästäisiin. Eli tämä olisi nyt ensimmäinen huomio, jonka halusin esittää. Ja sitten toisen asian, joka liittyy myös tähän äskeiseen ongelmaan. Vastaukset ähm, ovat olleet varsin kattavia, vaikka näitä kysymyksiäkin tietysti oli varsin paljon. Ja näin ollen asiakirjoita tässä tarkastellaan, eh, on varsin eh, laajasti otettu komissiossa esille. Komission yksiköt ovat ilman muuta vastanneet kysymyksiin, mutta myöskin ihan sitten lihavalla eh, painetusti viitanneet aina siihen, mihin kysymyskokonaisuuteen nämä erityisesti liittyvät. Tässä mainitaan eri komission jäseniä, Jaani Oettinger esimerkiksi. Ja onkohan tässä ehkä jo osa ongelmaa? Eli mitä komissio nyt aikoo tehdä, kun ajatellaan näinkin monimutkaista asioiden hoitoa, kun puhutaan Horisontti 2020-ohjelmasta ja puiteohjelmista, kuinka ne voidaan koordinoida ja hoitaa sillä tavalla, että myös vastuukysymykset varmasti hoituvat kunnolla. Ja tähän vielä sitten viimeinen huomio. Valiokuntamme on tarkastellut melko tarkkaan esimerkiksi eh, hinnankehityskysymystä ITER-reaktorin osalta. En tiedä, mitä mieltä muut ovat asiasta, mutta itse ainakin ymmärsin vasta, teidän vastauksenne myötä sen, kenellä on vastuu näistä ITER-kysymyksistä komissiossa. Jonkin verran Euroopan politiikat ovat tulleet minullekin jo tutuiksi ja jonkin verran tutkimuspolitiikkakin on tuttua ja silti nyt vaikuttaa siltä, että tässä varsin ristiriitaisia tietoja olen kuullut ja tämä on huolestuttavaa. Eli on äh, vähän ehkä ikävää, jos vasta kirjallisen vastauksen kautta selviääkin, että itse asiassa komission jäsen Oettinger vastaa näistä kysymyksistä. Ja tällä tavalla vasta sitten saamme tiedon siitä, kenen puoleen oikeastaan olisi pitänyt kääntyä, jos esimerkiksi haluaa näitä kysymyksiä selvitellä. Esimerkiksi kahden maan välistä projekteista on kyse, niin silloin esimerkiksi rakennushanke mahdollistetaan toiselle maalle ja sitten muut suunnitelmat toiselle, kun tällaista ydinfuusiohankkeesta on kyse. Mutta ehkä kannattaisi kuitenkin katsoa, millä tavalla säästöt mahdollisia olisivat. Niistähän tässä nyt halutaan keskustella komission kanssa, koska tässä myönnettävät varat, varsinkin hallinnollisesti tarkastellen, ovat liian korkeat. Ja toisaalta sitten on ymmärrettävä se, että niitä ei tutkimuksenkaan toisella voida käyttää. Ja näin ollen ensimmäinen kysymykseni, jonka teille esittäisin, liittyy siihen, että nämä koordinointiasiat komission puolella ilmeisesti ovat aikamoinen taakka, koska nämä kysymykset on jaettu eri pääosastojen kesken. Ja kysyisin näin ollen, mitä komissio aikoo tehdä, jotta nämä koordinointiseikat voitaisiin yksinkertaisemmin hoitaa? Ja toisaalta kysyisin myöskin, millä tavalla nämä vastuunjaot, kun ne on niinkin monen pääosaton kesken jaettu, onko mahdollista, että se on syy sille, miksi nyt tutkimuksessakin on havaittu nousevia virheprosentteja. Ja sitten vielä, kun tarkastellaan näitä virheprosentteja, Näihin liittyy eräs ongelma, joka poliittisestikin tulee hoitaa. Ei pelkästään siten, että toimielimet asiasta sopivat keskenään, vaan myöskin, että täällä talon sisällä saadaan sopua aikaan. Varmasti kaikki voivat hyötyä toimista ja paperilla ne on helppo esittää. Ja useinhan nämä liittyvät sitten kiinteämääräisiin summiin. Ymmärrykseni mukaan, kun tutkimuksesta puhutaan, tällaisista todellakin on hyötyä mutta kiinteämäinen summa ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki hankkeet saavat saman summan, vaan kuitenkin jako tapahtuu äm, talousarviosuunnitelman pohjalta. Ja valvonta äh, toimet sitten hoidetaan sillä tavalla, että ei enää eh, kiinnosta ensisijaisesti se, eh, kuinka paljon tai kenelle on jäänyt jonkin verran yli ja pääsee sitten eh, vaikkapa pizzalle, ei, vaan että kaikki katsottaisiin menevän hyvin niin kauan, kunnes jokin esimerkiksi Bildzeitung-tyyppinen lehti nostaa asiat otsikoihin ja toteaa, että nyt nämä tutkimusvarat käytetäänkin pizzan syöntiin. En tiedä, onko sitten oikea ratkaisu näissä kiinteämääräisissä maksuissa. Ja toisaalta sitten on selvää, että tällä helpotettaisiin, mutta toisaalta tämä sitten tapahtuisi yksityiskohtaisuuden kustannuksella. Ja jos äh, tähän mennään, niin silloin myöskin virheosuudet kasvaisivat, koska mitä monimutkaisemmista laskelmista on kyse, niin sitä tietysti helpommin myös virheitä syntyy. Eli tämä on pitkälti filosofinen kysymys, joka ehkä liittyy tämän iltapäiväiseen keskusteluun, ja on kysymys, jonka nyt komissiolle haluaisin esittää, sikälikin, että miten sitä on syytä tarkastella. Tämä äh, sallittava äh, virheprosentti jo sivua tätä seikkaa ainakin omasta mielestäni, mutta tämän lisäksi kysyisin, onko jotain muutakin teillä suunnitteilla ja kääntyisin tässä myöskin ilman muuta kollegojen puoleen, mitä mieltä täällä ollaan. Ollaanko helpotusten kannalla, vaikka äh, tässä nyt hintana sitten se on, että jonkin verran ylijäämiä syntyy, joita ei voida palauttaa vai ollaanko tarkkuuden kannalla, vaikka se on hallinnollisesti hankalampaa ja näin ollen saattaa johtaa siihen, että virheiden määrä myöskin mahdollisesti kasvaa, jos kaikki asiat tulee ihan pilkun tarkkaan suunnitella ja esittää. Kiitokset kollega Gajer. Nyt puheenvuoron saa tilintarkastustuomioistuimen edustaja herra Valkko. Haluaako hän käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Yes, I would like to deliver some, some ideas, some... Kiitos. Kerron mielellään hieman siitä, miten tämä luku kahdeksan on hoidettu. Let me present uh, to you, dear Mr. Uh, Chairman. Kerron kahdessa osassa tuloksista. Esittelijä Gaier nosti nämä asiat esiin, mutta eh, myöskin tilintarkastustuomioistuimen edustajana haluaisin hieman näitä asioita tarkastella. Eli ensinnäkin eh, siirtojen sääntömääräisiä sitten tavoitteet. Mitä tähän ensimmäiseen osioon tulee, niin kuin tässä Kajer jo totesi, mekin kiinnitimme huomioon tähän virhetasoon, ja kolme prosenttiahan oli luku. Tietysti pitää kysyä, pitääkö tämä paikkaansa. Kyllä, huomattiin, että 73 prosenttia oli sellaista, että niissä oli virheitä, ja tämä johtui yli suurista ilmoituksista. Ja kun katsotaan kaikkia luokkia, henkilöstökustannukset ja muut huomioiden ne olivat tässä mukana. Vaikka virheiden esiintymistä tiheys on, mikä se on, niin kuitenkin tässä on yksi tai useampi määrällisesti määriteltävissä oleva. Ja vuoden 2011 osalta tämä taso oli korkeampi kuin vuonna 2010. Ja tämä lisäys ei niinkään paljon ehkä yllätä, jos huomaa sitä jo vuonna 2010, vaikka eh, yleisin arviointi olikin 1,4 prosenttia, näin on jäi alle eh, materiaalikynnyksen 2 prosenttia. Katsottiin, että eh, tämä on kuitenkin asia, jossa huomasimme, että loppumaksujen ja keskimaksujen osalta puiteohjelmissa oli enemmän myöskin materiaalia, materiaalivirhettä, ja tällä tavalla se tätäkin yritettiin perustella. Hyvät naiset ja herrat, se miksi on päädytty tällaisiin virhetasoihin eh, tässä luvussa kahdeksan on asia, joka ilman muuta kovasti kiinnostaa myös parlamenttia. Ja tästä asiasta eh, onkin käyty keskustelua jo valiokuntanne kanssa. Ja viittaan huomioihin, jotka eh, esimerkiksi eh, rouvat eh, Sender ja Ivanova esittivät viime viikon täysistuntokeskustelussa. Ensinnäkin on katsottava, kun syitä etsitään, hieman laajempaa kontekstia. Niin kuin kappale 114 toteaa, arviot virhemääristä vuodelle 2011 ovat korkeammat esimerkiksi tutkimuksesta ja muistakin sieltä ohjelmasta puhuttaessa. Sitten kun katsotaan 1.15 kohtaa tässä vuosiraportissa, niin voidaan todeta, että melkein kaikissa poliittisissa osa-alueissa havaittiin kasvua. Ja syy tälle löytyy komission vastauksesta, joka koski näitä kohtia. Todetaan, että tässä kriittisenä vaiheena on juuri tämä monivuotisten ohjelmien käyttöönotto. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa, kun tarkastellaan lukua kahdeksan? Jo mm, 6. päivä 11. kun täällä tarkasteltiin vuosiraporttia komission ja sen semetä tätä asiaa kommentoi. Totesi, että kun enemmän mentiin väli- ja loppumaksuihin jouduttiin tähän virhetilanteeseen. Tilanne on eri, kun puhutaan ennakkomaksuista. Ja syklinen luonne myöskin näiden ohjelmien osalta näin korostuu. Eli loppumaksut eivät ole niin virhealttiita, koska tai ennakkomaksut eivät ole niin virhealttiita kuin väli- ja loppumaksut. Tämä johtuu siitä, että kun niitä perätään komissiolta puiteohjelma 7 kautta, joudutaan toimimaan 16 eri maksukategorian puitteissa aina huomioiden niin se, mistä toiminnasta on kyse, puhutaanko tutkimuksesta, hallinnotoimista vai muista. Ja sitten saattavat kyseeseen tulla myöskin henkilö tai alihankinta tai muut vastaavat kustannukset. Tällöin käytetään kolmea eri laskentaperustetta, eli toteutuneet yksinkertaiset korotetut ja kiinteämääräiset. Ja näiden osalta sitten on myöskin kolme korvaavaa menettelyä, aina lähten liikkeelle siitä, minkä tyyppisestä toimista kyse on ollut. Ja jos paremmin halutaan huomioida talouden todellisuus, voidaan havaita, että joidenkin maksujen osalta päädyttiin siihen, että kaiken kaikkiaan ennakkomaksuja maksettiin vähemmän kuin vuonna 2010. Ja katsottiin, että että monesti nämä virheet tapahtuivat, missä maksuvaiheessa tahansa, olivat sellaiset, että niitä oli määrällisesti hankala määritellä Ja myöskin silloin, kun puhutaan muista kuin varsinaista puiteohjelmista, havaittiin, että keski- ja loppumaksujen yhteydessä virheiden osuus lisääntyi. Ja nyt on esitetty valvontajärjestelmää komissiossa, jotta voitaisiin paremmin tarkastella näiden virheiden tilannetta. Ja tässä on huomioitu eri komponentit. Tämän lisäksi on kiinnitetty huomiota erityisesti ex ante-tyyppisiin deskvalmontoihin ja katsotaan, että nämä ovat vain osittain tehokkaita, koska on joitain heikkouksia, jotka liittyvät esimerkiksi taannehtuvuuteen eh, mitä tulee eh, maksujen saamiseen ja toisaalta myöskin maksuviiveisiin ja erilaisiin menettelyihin vaikka niitä ei välttämättä kaikkein tärkeimpinä pidettykään. Sitten riippumattomien tahojen esittämät tarkastustodistukset, ne katsottiin myöskin ei välttämättä riittävän tehokkaaksi, koska välttämättä aina nämä päätelmät eivät olleet täysin ammattitaitoisia tai päteviä ja tältäkin pohjalta törmättiin tiettyihin virheprosentteihin. Ja sitten kolmanneksi katsotaan, että vaikka heikkouksia metodeihin liittyen olikaan, katsottiin, että kaiken kaikkiaan ulkoiset valvovat tahot olivat hoitaneet tehtävänsä komission eh, kehotuksesta. Tarkastustuomioistuin katsoi myöskin, että Mm, pääosastojen eh, vuotuisten toiminnan osalta tarjottiin varsin eh, eh, luotettavaa arviointia tilanteesta ja kaiken kaikkiaan on tältäkin pohjalta tehty tuomioistuimen huomiot asiasta. Ja kappaleessa 1.22 tarkastellaan myöskin pääosasto Connectin tilannetta – ja havaitaan, että eh, parannusta on tapahtunut. Ja toimet, joita sitten suositellaan puiteohjelma 7 ja puiteohjelma 6 liittyvät seuraavat. Katsotaan, että on ponnisteltava tehokkaammin, jotta havaitaan, missä virheitä on eh, väli- ja loppulaskuihin liittyen. Ja toiseksi on paremmin tehostettava eh, ulkopuolisten toimijoiden käyttöä ja ex post eh, tilintarkastuksiin puututtava. Kolmanneksi on varmistettava se, että ulkoiset tilintarkastukset tarkastusyhtiöt, jotka tarkastuksia toteuttavat komission eh, pyynnöstä tai käyttävät hyväksyttyjä menettelyjä. Ja on hyvä, että eh, komissio on reagoinut myönteisesti näihin esittämiimme kolmeen suositukseen. Mitä sitten tulee muihin mahdollisiin toimiin, niitä voidaan tarkastella vain osana Horizon 2020 ohjelmaa, niin kuin komissiokin vastauksissaan on esittänyt. Kyseinen lainsäädäntöpaketti sisältää varsin rohkeitakin ehdotuksia, kun pyritään havaitsemaan äh, virheet silloin, kun täytäntöön pannaan puiteohjelmia ja toisaalta kun tarkastellaan yksinkertaistamistoimia, jotka, kuten tiedämme, ovat tärkeitä, mutta eivät pelkästään puhuttaessa tilintarkastustuomioistuimesta. Vuoden 2012 lausunnossa koskien osallistumissääntöä Horizon 2020 ohjelmassa katsomme, että olisi kiinnittävä huomiota tärkeisiin kysymyksiin, eh, kun yhtiö, unionin eh, tutkimusrahoituksesta puhutaan. Ja on tärkeää tietysti puuttua myös tehokkaaseen täytäntöönpanoon, ja tähän liittyen on tehty suosituksia. Eli kaiken kaikkiaan lausunto kyllä on myönteinen vaikka se pyrkiikin tasapainoiseen ja tarvittaessa riittävän varovaiseen lähestymistapaan. Ja vielä lopuksi sitten toteaisin, että juuri parhaillaan tulos, tarkastus on käynnissä sen suhteen, onko komissio toho, tehokkaasti täytäntöön pannut puiteohjelma seitsemän ja katsomme, tarvittaisiinko uusia välineitä, kun suunnitellaan tulevaa puiteohjelmaa Horizon 2020. Ja sitten lopuksi, hyvät jäsenet, haluaisin omalta osaltani myöskin kiittää komission jäsen Gilgan Quinnia ja hänen kollegoitaan tehdystä työstä ja varsin rakentavasta yhteistyöstä myöskin. Me pidämme tätä yhteistyötä hyvin hedelmällisenä ja hyödyllisenä. Ja tästä on hyvä jatkaa ja parantaa hallinnollisestikin näitä kysymysten tarkasteluja. Kiitos. Yeah, thank you very much for your... Kiitos oikein paljon näistä huomioistanne. Ja nyt pyytäisin komission jäsen Keegan Quinnia vastaamaan kysymyksiin, joita täällä teille esitettiin. Vielä kerran tervetuloa valiokuntaamme ja olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja arvoissa esittelijä Gaier, herra Palko, hyvät kollegat, on mukava olla täällä vieraananne. Mukavaa, että saan vastata 2011 komission vastuuvapausmenettelyyn liittyviin kysymyksiin. Nyt on aika keskustella kanssanne tilintarkastustuomioistuimen ähm, huomioiden jälkeen mitä tulee tutkimuspolitiikkaan. Tilintarkastustuomioistuinhan katsoo, että niin kuin se vuosikertomuksessaan toteaa, että tutkimusbudjetin varat on käytetty itse asiassa komission kanssa. Tuomioistuin on hyvin samoilla linjoilla ja tämä kattaa paitsi tutkimusohjelmat, niin kuin Kaija Raivan oikein totesi, myös muut sisäiset politiikat, kuten kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelma, elinikäinen oppiminen, maahanmuutto ja turvapaikka ja niin edelleen. Vaikka tutkimuksen puiteohjelmat ovat suurin yksittäinen elementti, ne edustavat vain noin puolet, vähän yli puolet kaikista menoista. Ja nämä muut alat, nekin kaikki liittyvät tähän virhemäärään. No niin kuin todettiin, se on 3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna ja se on tietenkin valitettavaa. Mitä tutkimusalaan tulee tilintarkastustuomioistuimen kuva laillisesta, laillisuudesta ja ylipäätään menojen oikeudellisuudesta on vastaava kuin meidän käsityksemme. Niin kuin Balko ja Shemeta ovat todenneet, virheiden määrä liittyy osittain syklisyyteen EU-menoissa, vaikka tähän mennessä emme ole löytäneet mitään tällaista jatkuvaa eh, mallia. Me olemme täysin avoimia, läpinäkyviä näissä toimissa. Viime vastuuvapauskuulemisessa kerroin teille, että omat sisäiset tarkastajamme olivat löytäneet 3,5-4,5 prosentin virhemääriä tutkimusohjelmista ja kaikki pääosastot, jotka ovat vastuussa eri ohjelmista ovat tämän tuoneet esiin 2011 kertomuksissa. Mitä tulee Horisontti 2020 ehdotukseen, me ennakoimme tätä. Ennakoimme jopa 5 prosentin virheprosenttia. Tätä ei tietenkään voida hyväksyä ja minä olen pyrkinyt yksikön kanssa vähentämään näitä virheitä. Me olemme löytäneet kolme alaa. Sääntöjen ja menettelyjen yksinkertaistaminen, samoin korjaaminen. Ensinnäkin yksinkertaistaminen, mitä tulee sääntöihimme. Viime, viimeinen uudistusta tehtiin tammikuussa 2011. Tällöin ö, luotiin enemmän tällaisia keski määräisiä arvioita liittyen esimerkiksi PK-yritysten palkkatasoihin ja niin edelleen. Tinterstuomioistuin piti tätä hyvänä ja toivoimme, että tämä myönteisesti vaikuttaa aina ohjelman loppuun asti. Nyt Varanhoitoasetusta on uudistettu. Kiitän Kresleä ja Rivelliniä esittelijöitä, jotka ovat huolehtineet siitä, että myös varanhoitoasetus tuo mukanaan yksinkertaistamista, joka helpottaa eh, myös virhemäärien vähentämistä. Joka tapauksessa kun tässä nyt tullaan seitsemännen puiteohjelman loppua kohti, tehty muutokset sääntöihin eivät ole toimiva toimintamahdollisuus, koska uudet ehdotukset vievät aina aikansa ennen kuin ne saadaan täytäntöönpantua. Tämä kestää kokonaisen vuoden ja tämä hankaloittaisi ohjelmien toimijoiden toimintaa, kun säännöt muuttuvat kesken kaiken. Me tarkastelemme sisäisiä prosessejamme, ex ante, valvontaa ja niin edelleen. Ja luonnollisesti oma aikansa menee näihin, näiden sopimusten tekemiseen ja sitten loppumaksuun. Me teemme kaikkemme, jotta voisimme tarjota myös edunsaajille parempaa, räätälöidympää Ähm, neuvontaa, jotta virheiden määrää saataisiin tätä kautta vähennettyä. Ja 20 000 edunsaajalle ähm, tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman piirissä lähetettiin äh, neuvoja liittyen kymmeneen useimmin tapahtuvaan virheeseen ja niiden välttämiseen. Ja kaiken kaikkiaan äh, me olemme tämän aloitteen kautta ja muiden aloitteiden kautta saavuttaneet edunsaajia ja saaneet tätä kautta, mitä tulee näihin auditointisertifikaatteihin, niin parannettua niiden laatua. Tätähän tilintarkastustuomioistuin myös pyysi. Kun ajatellaan ihan riippumattomia tilintarkastajia, kaikki virheiden määrä on kuitenkin 15 prosenttia tavallista pienempi siinä tapauksessa, että tällainen sertifiointi toteutetaan. Ja me tietenkin siinä tapauksessa, että löydämme perusteettomia menoeriä, vaadimme palautukset ja voimme luvata teille, että me olemme niin dokumentoinnin kuin seurannankin suhteen erittäin tiukkoja ja näiden tarkastusten kautta saamme vähennettyä virheiden määrää, mutta luonnollisesti valvonnan kustannukset säilyvät varsin korkeana. Sitten oli Kavalieron mietintö 2010 syksyllä, jolloin todettiin, että tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman hallinto perustuu liikaa valvontaan ja tämä johtaa ongelmiin eri aloilla. Ja näin ollen haluamme tällaista tasapainoista, tasapuolista valvontaa. Erityisesti mitä tulee sääntöjen yksinkertaistamiseen, yhteinen haasteemme on saada aikaan tehokkaat puitteet tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja kun katsotaan horisontti 2020, olemme tehneet ehdotuksia yksinkertaistamiseksi niin edunsaajien taakan vähentämisen suhteen kuin virhemäärienkin vähentämisen suhteen. Ja me haluaisimme saman maksutason kaikille ja sitten könttäsumman maksuun näitä tiettyjä kustannuksia varten. Olemme kuitenkin ehdottaneet myös erilaisia aikatauluihin liittyviä yksinkertaistamisia ja myöskin edunsaajien tilivelvollisuuteen liittyviä yksinkertaisempia sääntöjä. Joten koko järjestelmää on vaadittu yksinkertaisesti taistamiseksi erityisesti tämän maksumallin suhteen, niin kuin tilintarkastustuomioistuin on vaatinut, koska näin tilanne on helpompi ja edunsaajien on helpompi tehdä hakemuksensa. Tähän Tähänastinen malli on ollut monimutkainen, joten tätä hakuprosessia on yksinkertaistettava. Näin tilintarkastustuomioistuin totesi. Haluan lämpimästi kiittää tilintarkastustuomioistuinta sen tekemästä analyysistä. Ja neuvostohan äh, on itse asiassa antanut jo tukensa meidän ehdotuksillemme yksinkertaistamisen suhteen. Nyt odotamme sitten parlamentin huomioita ehdotuksiimme. Äh, avainasia tässä nyt on, erityisesti mitä tulee yksi äh, hanke, yksi maksu pyrkimykseen niin ähm, minä toivon, että äh, tarkistukset eivät estä näitä aika radikaalejakin yksinkertaistamispyrkimyksiämme, joiden kautta pyrimme myös sitten näitä virhetasoja saamaan alaspäin, koska ollaan nähty, että yksi merkittävimpiä Ähm, virheiden lähteitä piilee juuri täällä ja tilintarkastustuomioistuin on sen tuonut, äh, tuonut myös esiin. Me pyrimme todella siis siihen, että meillä on yksi ähm, korvaustaso, joka äh, kattaa kaikki eri hakijat. Ja näin meidän mallimme, kustannusmallimme on huomattavasti yksinkertaisempi. Ja toivon siksi, että myös teidän valiokuntanne vaatiessaan virhemäärien alentamista hyväksyy sitten nämä meidän ehdotuksemme yksinkertaistamiseksi, koska juuri tätä kautta pyrimme teidänkin tavoitteeseemme. Puheenjohtaja, edelleen me haluamme tarjota sellaista tutkimuspolitiikkaa, joka on kilpailukykyistä maailmanlaajuisesti ja joka kiinnostaa edunsaajia niin, että he haluavat siihen osallistua. Ja meidän uudessa varainhoitoasetuksessamme olevat uudet säännöt ovat varmaankin suoranainen läpimurto Euroopan tasolla. Ehdotukset pyrkivät myös siihen, että saadaan mahdollisimman paljon vastinetta jokaiselle käytetylle eurolle. Veromaksajat tätä vaatimat ja heillä on tähän myös oikeus, että heidän rahansa käytetään järkevästi. Minä olen täysin sitoutunut sellaiseen äh, rahoitushallintoon, joka perustuu sääntöihin. Ja me haluamme samalla ajaa innovatiivista tutkimuspolitiikkaa niin, että voimme investoida kasvuun ja työpaikkoihin. Olen täysin vakuuttunut siitä, että me löydämme näiden kahden tavoitteen välille tasapainon ja pääsemme näihin molempiin tavoitteisiin äh, tämän puiteohjelmankin aikana ja sitten Horisontti 2020 ohjelman kaudella. Haluan kiittää Palkoa ja hänen virkamiehiään erinomaisesta yhteistyöstä. He ovat auttaneet meitä valtavasti, kun olemme uudistaneet yksinkertaistamistoimia, joita olemme ehdottaneet ja jotka toivottavasti Euroopan parlamenttikin hyväksyy horisontti 2020 ohjelmaa. Kiitos. Kiitos, rouva komission jäsen. Nyt kollegat, sana on vapaa. Onko teillä kysymyksiä? Olkaa hyvä. Ensimmäisenä herra Piipper. Ja, danke schön. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsen. Kiitos alustuksesta, joka pääosin ainakin oli varsin vakuuttava. Muutama kysymys kuitenkin. Ensinnäkin liittyen äskeisen suullisen esityksen ja myöskin siihen, mitä herra Gaier jo esitti. Onko mahdollista, että jos nyt eh, virheiden määrä on kaksinkertaistunut, että tässä on nyt liian monta eh, kokkia, niin kuin sanotaan, että mitä useampi kokki, niin se sekavampi soppa. Tässä on nyt eh, jo kaksi täytäntöönpanevaa virastoakin, jotka näitä ohjelmia hoitavat. Onko näin ollen enää tehokas menettely mahdollista? Rinnakkaiset rakenteet niitähän tässä nyt kehiteltiin ja kuitenkin niillä tulee olla samanlaista osaamista. Ja onko mahdollista enää toimia tehokkaasti, kun tällaisia rakenteita on käytössä? Ja jos kuitenkin, jokainen ehkä kuitenkin toimii hieman eri tavoin kuin toinen, niin sekin saattaa jo virheitä aiheuttaa. Tämä on kysymys numero yksi ja sitten vielä pari kysymystä ja ne liittyvät näihin kirjallisiin sinällään ihan vakuuttaviin vastauksiin. Toinen kysymys on luonteeltaan tekninen. Nämä IT-välineet, joita aiotte kehitellä. Kysyisin, eh, missä aiotte näitä uusia välineitä hyödyntää? Eh, minkä tyyppiset suunnitelmat tässä ovat kyseessä? Ja sitten edelleenkin näistä teknisistä kysymyksistä. Tässä indikaat, indikaattoriksi eh, on esitetty punaisia lippuja silloin, kun ex ante menettelyä tarvitaan. Eh, miten tämä toimisi käytännössä? Minun on hieman hankala eh, tässä vaiheessa ainakaan tajuta, miten tämä toimisi. Ja sitten vielä kolmas kysymys. Ulkoiset tilintarkastajat. 25.31 tapauksesta eivät eh, ole voineet esittää eh, paikkansa pitäviä tarkastuksia, lausumia. Tämä kyllä on asia, joka askarruttaa. Totesitte, että eh, yhdessä tuossa tilaisuudessa jo koulutittekin ja koskeeko tämä näitä tilintarkastajia. En tiedä, eikö tässä pitäisi puhua hieman eh, suuremmastakin määrästä koulutustoimia, vaikkapa sadasta, jos todellakin haluaa saada aikaan hyviä tuloksia. On mahdollista, että tilintarkastajatkin tekevät virheitä. Ja sitten yksi kysymys yleensäkin komissiolle. Miksi halutaan palautteita tilintarkastajilta, eikä yleensä näin tehdä vain vakavissa tapauksissa. Eli jos johonkin vakavaan törmää tulisi ilmoittaa, mutta ehkä voitaisiin ajatella, että tässä lievennettäisiin että menettelyä, tulisi muissakin kuin vain vakavissa tapauksissa tehdä ilmoitus. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Inge Kressle. Kiitos. Ongelmahan on tutkimus rahojen suhteen aina se, että tässä on niin monta eri pääosastoa mukana. Miten te hoidatte tämän, kun näitä samoja asioita tulkitaan niin eri tavoin? No, ajatellaan uutta ohjelmakautta, niin tuleeko teille tällainen neuvontapiste, jossa voi saada ihan äh, konkreettista apua? Onko yhteiset äh, suuntaviivat, äh, yhteiset lomakkeet ehkäpä? Ja mitä edunsaajiin tulee, niin etteivät he joudu joka ikisen budjettikohdan osalta tekemään koko työtä alusta. Toinen kysymys, uudet ohjelmat ja niiden säännöt. Kun nyt näen, mitä kaikkea yksittäisissä rahastoissa tehdään, niin minua alkaa kyllä huimata, koska minä jotenkin luulen, että kaikki se, mitä me olemme yrittäneet saada aikaan äh, varainhoitoasetuksen uudistuksessa, mm, kaatuu omaan mahdottomuutensa. Komissiohan kolmikantaneuvotteluissa, näin itse ainakin huomasin, kun uusia tekstejä tehdään, niin ne eivät ne oikein välttämättä perustu meidän muutosesityksiimme, vaan komission omiin ajatuksiin. Joten mitä te aiotte tehdä? Mitkä ovat teidän punaiset lankanne kolmikantaneuvotteluissa? Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Pierre Odi. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin omalta osaltani onnitella komission ja sen hänen palvelun yksikötään näistä kertomuksista, joita olemme saaneet ja näistä vastauksista, joita olette antaneet tilintarkastustuomioistuimen kirjan tästä tilintarkastustuomioistuimen arvosta. Minun vaikea tottua näihin heikkoihin kyselyihin. että on 150 kyselyä tuhansista maksuista. Jos nyt pysytään 85 prosentin luottamustasoissa, niin tämä kulma kuitenkin vastaa tilintarkastuksen standardeja Koskien tätä keskustelua haluaisin nyt hyödyntää komission jäsenen läsnäoloa. Ja haluaisin todeta olevani hyvin huolestunut yksinkertaistamisen seurauksista. Olemme tässä valiokunnassa tehneet paljon työtä yksinkertaistamisen ympärille. Olen juuri tässä kuunnellut komission ja sen tähän toivoo, että tukisimme sitä ja put- pelkäänpä, että tässä käy juuri toisinpäin, koska ei tämä valiokunta, vaan ITRE-valiokunta äänestää tästä. Eh, olen sielläkin, siellä on visin yli huomenna äänestämme useista asetuksista ja pelkäänpä pahoin, että menetämme yhden yksinkertaistamisen vast- mahdollisuuden. Tässä on aika ristiriitainen tilanne. Olemme vuosia syyttäneet komissiota siitä, että monimutkaistetaan tilannetta. Nyt meillä on se onni, niin, että meillä on komissio, komission jäsen, joka ehdottaa yksinkertaistamista. Ja minusta nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että parlamentin jäsenet itse monimutkaistuttavat tilannetta. En tiedä, kuinka keitä nyt palata kansalaisten äärelle ja myös selittää tämä tilanne. ehkä tämä ratkaistaan trilogissa. Parlamentin jäsenen, jäsenten on pidettävä varansa ei voi olla niin, että kansalaisten edessä vaaditaan yksinkertaistamista ja sitten parlamentissa kuitenkin puolletaan yhä monimutkaisempia sääntöjä. Komissio on ymmärtänyt, että yksinkertaistaminen on välttämätöntä. Olen lukunut, lukenut tämän yksinkertaistamisen tulostaulun ja tämä on todella hirvittävää ja pelottavaa, kun katsotaan komission totemuksia. Komissio todella haluaa yksinkertaistaa, se on ymmärtänyt, että tämä on poliittinen haaste e, ja, ja suosittu yleisön keskuudessa. Kuitenkin parlamentin jäsenet tekevät niin paljon tarkistuksia, että se monimutkaistuttaa koko jutun. Olen todella huolissani. En tiedä, tarvitaanko tässä yhteiskokousta koko BU- ja ITRE-valiokuntien välillä. En tiedä, mikä olisi menettely tässä, poliittisesti oikea menettely. Sitten on muistettava vielä kaikki nämä poliittiset ryhmät. Meidän tietojemme mukaan poliittisilla ryhmillä ei ole mitään selkeitä kannanottoja, ei myöskään teollisuudella. Olen todella huolestunut tässä ja olen pettynyt, kun ajatellaan tätä työtä, mitä olemme tehneet ja millaisiin enemmistöihin ollaan tässä parlamentissa päästy. Ja nyt kuitenkin kaikki tämä työ tehdään tyhjäksi, koska tietyt teollisuuden ryhmät haluavat lisää välillisiä kustannuksia ja niin edelleen. Tästä tulee aivan turha harjoitus, joka kääntyy meitä vastaan. Ja, kun... Kiitoksia, kollega Odi. Kysymys, jonka nostitte esiin, on kysymys, jonka minäkin valiokunnan puheenjohtajana haluan nostaa esiin. Me olemme kolmikantaneuvotteluissa kovasti ponnistelleet mahdollistaaksemme puitteet yksinkertaistamiselle, eh, yksinkertaistetuille menettelyille. Ja nyt näemme, että alakohtaisissa asetuksissa joko tätä mahdollisuutta ei käytetä tai jopa ehdotuksiin eh, pannaan sellaisia yksityiskohtaisia ehdotuksia, jotka suorastaan kääntyvät tätä vastaan. Ja siksi komission jäsen kysyisinkin teiltä, miten te näette tämän tilanteen ja miten talousarvion valvontavaliokunta konkreettisesti voisi tukia teitä, jotta tulevissa neuvotteluissa saataisiin näitä menettelyjä todella yksinkertaistettua. Kiitos. Thank you, Chairman. I, I very much... Kiitos. Niin kuin alustuksen jo totesin, pidän erittäin tärkeänä valiokuntanne tekemää työtä nimenomaan yksinkertaistamisen suuntaan. Olemme olleet yhteydessä neuvostoon. No, tapaaminen ei ollut helppo juuri tästä asiasta puhuttaessa, eli nämä välilliset kustannukset ihan mielenkiintoista sikäli, kun alussa, kun Horisontti 2020-ohjelmasta keskusteltiin ja siitä, mitä muutoksia toivottiin, mikä olisi kaikkein tärkein muutos, kun puhuttiin eri edunsaajista, vaikkapa tutkijoista, eh, tutkimusyksiköistä tai yhtiöistä, mikä olisi se asia, jota nämä toivoisivat uudelta ohjelmalta? No, yksinkertaistaminen, se oli vastaus. Ja sitten kun käännyimme ministereiden puoleen, mikä olisi tärkeintä, tällöinkin sanottiin yksinkertaistaminen. Ja sama oli vastaus myös parlamentista. Ja nyt kuitenkin nyt ollaan vähän niin kuin menty tilanteessa, kyllä, kyllä, hyvä, hyvä, mutta kunhan ei asia liian läheltä liippaa. Ja tähän on törmätty myöskin ministerineuvostossa. Eli en nyt mitään salaisuuksia tässä paljasta sen suhteen, mutta on hyvinkin tiedossa, että ne jäsenmaat, jotka puhuivat kaikkein kovimmalla äänellä yksinkertaistamisen puolesta, olivat juuri niitä, jotka tässä kysymyksessä, kun puhutaan välistä kustannuksista, eivät halua mistään luopua, vaikka sinällään kyllä ymmärtävät sen, että tilintarkastustuomioistuin on usean otteeseen esiin tuonut sen, että juuri tästä syntyy näitä virheitä nykyisellään. Eli tapaaminen oli hankala, se jouduttiin usein otteeseen keskeyttämään, kun päätöksiä ja päätelmiä haluttiin aikaan saada. Ja lopulta sitten ministerit onnistuivat sopimaan siitä, että kyllä, lähdetään liikkeelle yksinkertaistamisesta, se on kaikkein tärkein asia. Ja voin yhtyä siihen, mitä täällä puhujat totesivat. Täällä tehty työ nyt näyttäisi johtavan johonkin itre valiokuntakin on todennut, että kaikissa kysymyksissä ei nyt ollakaan menossa yksinkertaistamisen suuntaan ja siksi käännyn teidän puoleen. Ja niin kuin Ori juuri puheenvuorossanne totesivat, totesitte, toitte esiin varsin tärkeän asian ja tietysti kyseessä on poliittinen päätös, miten voitte pyrkiä viemään eteenpäin yksinkertaistamista, miten vedota eri kollegoihinne eri ryhmissä ja myöskin valiokunnassa. Itse olen tästä puhunut ITREn esittelijöille viime viikolla viimeksi ja totesin tuolloin, että yksinkertaistamistahan toivoitte ja tällainen esitys on tehty. Ja nyt sitten näyttäisi siltä, että asioita voidaan taas lähteä hankaloittamaan. Ja tämä kaikkihan lisäisi virheiden määrää ja sehän ei ole toivottavaa. Eli nämä asiat on nostettu esille ja parlamentissa ja trilogissa vain ehkä voidaan nämä sitten ratkaista. Mitä sitten tulee muuten tähän virheiden määrän kasvuun? Niin kuin totesitte, puhutaan muista asioista, esimerkiksi ICTstä, koulutuksesta tai mistä tahansa muusta asiasta – niin on muistettava tässä kuitenkin 20 000 uutta eh, mukaan tulijaa on, eli joutuu läpikäymään varsin monimutkaiset järjestelmät, tutustumaan niihin ensin. Ja eri palvelut tulevat tässä myöskin kuvan mukaan. Mitä nyt sitten komissio on tehnyt, kun se on pyrkinyt yksinkertaistamaan, helpottamaan asioita? Meillä on innovaatio komissaarien ryhmä. Itse olen osana tässä. Eli ensinnä me pyrimme tekemään yhteistyötä sitten toi, saamme komission osastot yhteistyöhön ja tällä tavalla sitten ähm, pyritään äh, kaikki eri yksiköt tekemään yhteistyötä, jotta tämä asia kutsuu. Ja tällä tavalla sitten tämä tutkimuksen perhe niin sanotusti komissiossa on hyvin toiminutkin. Ja nyt yhteisiä sääntöjä ja menettelytapoja ollaan esittämässä jotka sitten tulkittaisiin myös samalla tavalla kaikkialla komissiossa, sen eri osastoilla. Jos yhteiset säännöt on olemassa, mutta niitä ei sitten samalla tavoin tulkita kaikkialla, niin silloin palataan ikään kuin takaisin lähtöruutuun. Uskoisin, että tämä Clearing Committee, sen mukana ja myöskin Helpdesk, kaikki nämä kyllä eh, vievät asioita oikeaan suuntaan, eli siihen suuntaan, että komission sisällä asiat saadaan hoidettua myöskin yksinkertaisemmin. Uusi varainhoitoasetus mahdollistaa sen, että voimme paremmin määritellä tämän hyväksytyn virhetason ja varainhoitoasetus mahdollistaa myöskin sen, että voimme paremmin arvioida todennäköisimmät virhelähteet. Jos mitään yksinkertaistamista ei tapahtuisi, niin varsin automaattisesti tämä arvioitu virheastekin nousisi 4-5 prosenttiin. Ja jos yksinkertaistamistoimissa ymmärrytään, niin uskon, että tällä tavalla myöskin voidaan näitä virhemääriä vähentää. IT-välineet, yhtenäinen IT-järjestelmä kaikille käyttäjille, missä tahansa niitä sovelletaan. Ja tässä toisaalta sitten taas komissiossa yhtenäinen menettely. Täällä myöskin esitettiin kysymys siitä, miten osallistujat tietävät säännöt, entäpä sitten ulkoiset tilintarkastajat vuoden 2011 jälkeenhän tämä aloite lanseerattiin ja pyrittiin näin antamaan osallistujille eh, parempaa ohjeistusta ja näin myöskin ulkoisille tilintarkastajille. Meillä on tällainen ohjeasiakirja, jossa useimmat eh, virheet esiin tuodaan ja miten niiltä välttyä. Ja sitten on pidetty myöskin 11 koulutusseminaaria, 13 jäsenmaata ja asetelmaata on tässä ollut mukana ja 1800 osallistujaa osallistui. Ja seitsemän seminaaria on suunnitteilla ensi vuoden puolelle sellaisille jäsenmaille, e, jotka eivät e, muuten oikein ole tulleet mukaan tähän hankkeeseen. Tämä on valiteltavaa sinällään, koska kaikki varmasti voivat oppia komissio itsekin, ja me olemme pyrkineetkin toimimaan avoimesti ja avoimella mielellä pyrkineet oppimaan. Ja nyt sitten olemme yhteydessä myöskin näihin riippumattomiin tilintarkastajiin, jos erilaisiin tuloksiin on päädytty. Ja sitten lausuntojen analyysi osoittaa sen, että eh, joskus eh, on jäänyt huomaamatta nämä eh, seikat, jotka eivät olisikaan tukikelpoisia, mutta sitten kun tarkastellaan virheasteita, niin ne ovat yleensä sitten 50 prosenttia alhaisemmalla tasolla. Ja tämä varmasti osoittaa sen, että kyllä tämä voidaan pitää kaikesta huolimatta ihan hyödyllisenä keinona myöskin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon rouva komission jäsen. Täällä on vielä lisäkysymyksiä ensin herra Gajerilta. Sydämelliset kiitokset myös näistä täydentävistä tiedoista. Kun tässä kuulin kollegoita, me kaikki lienemme aika huolissamme yksinkertaistamisesta – tässä valiokunnassahan sitä on aina pidetty hyvin tärkeänä. Ja me kaikki kannattaisimme sitä, että sääntöjä yksinkertaistettaisiin ja tätä kautta saataisiin virhemääriä alaspäin ja erilaisia eh, epätarkkuuksia vähennettyä. Kysymys jonka teille molemmille haluaisin vielä esittää, on seuraava. Säännöt pää, tutkimuspää osastossa. Näitä sääntöjä on todella tulkittu hiukan eri tavoin. Tässä on ollut erilaisia tulkintoja ja tämä on mielestäni ongelma, johon tulisi puuttua hyvin nopeasti yhteiset säännöt ja yhteiset menettelytavat, haluatte yhteiset tulkinnat. Tämä on aivan varmasti meidänkin kantamme mukainen pyrkimys. Mutta miten pian tämä saadaan hoidettua ja missä ää, mielestänne vastustusta sitten on eniten? Mikä ihme tästä asiasta niin kauhean monimutkaista tekee? Siis jos minun täytyy tuolla kentällä selittää äänestäjille, niin että miksi virheitä tapahtuu niin paljon, ja minä sitten kerron niin, että niin, tämä johtuu siitä, kun komissio itse on vähän itsensä tiellä ja siellä on niin paljon erilaisia tulkintoja asiasta, niin aika vaikea tätä kyllä kansalaisten on käsittää. Semminkin kun Äh, tässä valiokunnassa asiaa on ajettu ja äh, me lupaamme kansalaisille, että kyllä tämä asia nyt varmaan puolessa vuodessa hoitoon saadaan. Itse kuulun niihin ihmisiin, jotka mielellään aina viittaavat jäsenvaltioiden vastuuseen, mutta rouva komission jäsen, olen kiitollinen mm, viittauksestanne. Mutta se, mitä komissio nyt sanoo omien menettelyjensä virtaviivaistamisesta eh, on varmaankin asia, joka pitäisi hoitaa mitä pikimmin. Ja olisin kiitollinen, jos, jos ei nyt tänään iltapäivällä, niin tämän vastuuvapausmenettelyn puitteissa kuitenkin voisitte kertoa minulle, miten pian tämän voisitte saada aikaan. Tai että jos esteitä on, niin mitkä ne esteet komissiossa oikein ovat koska sittenhän voisimme keskustelua niistä vielä jatkaa. Toinen asia tässä yhteydessä liittyy näihin maksusykleihin. Jos oikein ymmärsin teitä ää, alustuspuheenvuorossa, niin totesitte, että minkäännäköistä mallia tai syytä sille, että ole vielä yksikössä löytäneet, miksi nämä virhemäärät vaihtelevat syklin mukaan. Eli mitä voitaisiin tehdä, että tämä asia saataisiin hoidettua? Ymmärrän tämän nyt niin, että te tietenkin teette näitä tai toteutatte näitä maksuja, kun on mm, asiakirja, jossa kerrotaan tutkimuksesta ja jossa on myös kustannussuunnitelma, niin tältä pohjalta te Äh, maksat ensimmäisen maksun, äh, tämän starttimaksun, äh, ja sitten tapahtuu joku virhe, niin sillähän te ette mitään voi. Mutta kun sitten toteutatte välimaksun ja myös loppumaksun, niin teidän pitäisi ehkä jo olla tietoisempia myös virheistä. Nyt tässä lähestyy jo tämän ohjelmakauden loppu ja tyydytyksellä olen kuullut, että Horisontti 2020-ohjelman suhteen komissio on tehnyt ehdotuksia paremmista säännöistä ja tämän pitäisi johtaa sitten siihen, että virhemäärät romahtavat. Mutta mitä tähän syklisyyteen tulee, niin kun ajatellaan äh, vastuuvapautta 2012 ja 2013, niin mitä, mikä, mikä meitä siellä sitten oikein odottaa? Kiitos. No niin, komission jäsen, haluaisitteko vastata suoraan tähän? Mr. is absolutely correct. on ihan oikeassa. On kotoa lähdettävä liikkeelle, jos puhuu yksinkertaistamisen puolesta. Tällöin tietysti pääosasto, tutkimuksen innovaation pääosa tulee ensimmäisenä kuvan mukaan. Ja on pidettävä huoli sitä, että koko tutkimusperhe tulee tähän ehdotuksen mukaan. Ja tämän puolesta olemme nyt melko pitkään jo puhuneet. Aion varmasti ymmärtää, että kestää aina hetken ennen kuin ihmiset pääsevät eroon tavoistaan. On tottunut tietyllä tavalla toimimaan ja äh, on totuttava siihen, että tehdään koko ajan yhteistyötä horisontaalisesti, äh, jotta todellakin päästään käytännön yksinkertaistuksiin. Ja yksi asia, että on olemassa yhteiset säännöt, mutta eh, toinen asia on sitten pitää huoli siitä, että koko perhe samalla tavalla niitä tulkitsee. Ja sen eteen me olemme kovasti nähneet nyt vaivaa. Tässä komissio kokonaisuudessaan tarkastelee moniakin seikkoja. Ensinnäkin mahdollisuutta Horisontti 2020-ohjelman osalta esittää yhteisiä palveluja eri alojen osalta. Yhteisiä IT-välineitä, yhteisiä eh, bisneskeinoja, yhteisiä tilintarkastusmahdollisuuksia, jotta todellakin käytänteet ja menettelyt olisivat homogeenisia, kun asiaa ulkoapäin tai kokonaisuudessaan tarkastelee. Ja teemme tässä todellakin yhteistyötä. Eli tehdään periaatepäätöksiä ja nyt sitten nämä päätökset on täytäntöön pantava, eikä pelkästään omassa pääosastossamme, vaan myös muualla komissiossa. Katsoisin, että kun virhetasoja tarkastelee, ja voi kysyä, että jos ennakkorahoitusta ei huomioitaisi, niin olisiko taso korkeampi. Komissio katsoisi, että tässä ei huomioida ennakkorahoitusta, mutta tilintarkastustuomioistuin sitten huomioi nämä kaikki ennakkomaksut ja väli- ja loppumaksut kun tarkastelee kokonaistasoa, äh, se olisi kolme tämän luvun osalta, niin äh, suurin osa virheistä oli varsin pieniä, eli nyt me saamme parempia ohjeita, valvontatoimia jatkamme ja kaikki havaitut virheet ne hoidetaan ja varmasti paras vastaus, jonka voimme antaa, kun halutaan virhetasoa alentamaan, on yksinkertaistamalla määräyksiä. Ja niin on tehty Horisontti 2020-ohjelman osalta. Ja virheiden tiheä esiintyvyys, niin kuin alustuksessani totesinkin, liittyy monesta eri seikasta. Ensinnäkin uudet mukaan tulleet käyttäjät, ensimmäistä kertaa alkavat ohjelmaa käyttää ihan ö, uuteen monimutkaisen järjestelmään tällöin törmää. Ei ole ehkä koskaan aikaisemmin näitä tutkimusohjelmia käyttänyt, eli on ö, käytävä näiden monimutkaisten ö, sääntöjen kautta. Ja sitten nämä välimaksut on ex ante valvontatoimia tehostettava. Ja olemme todellakin tiedottaneet kaikkia 20 000 käyttäjää tästä ohjeasiakirjasta tai ohjekirjasta. Eli ilman muuta olemme sitoutuneet tähän yksinkertaistamishankkeeseen, jotta voidaan alentaa tätä virhetasoa ja uskomme, että tämän myötä se mahdollistuu. Asiasta on pitkään jo keskusteltu komissiossa ja nyt komissio kokonaisuudessaan on asiaan sitoutunut. Ja asiaa ollaan toteuttamassa tutkimusperheessä ja ollaan ottamassa käyttöön yhteisiä välineitä, joilla kaikki tämä saadaan myös käytännössä hoidettua. Kiitos. Very much. Are there any more? Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä tai huomioita? Ei tässä vaiheessa. Ah, Inge Kressle vielä. Entschuldigung. Suuttehan anteeksi haluaisin pyytää tilintarkastustuomioistuinta, joka juuri valmistelee erityiskertomusta seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta, kertomaan, että onkohan heillä joitain huomioita meille evästykseksi, jotka me voisimme tässä ottaa vielä omassa tekstissämme huomioon. Kiitos. Voiko tilintarkastustuomioistuin ottaa tähän Rova Kreslen kysymykseen nyt kantaa? Äh by uh, auditor standard. Kiitoksia. Niin, me olemme juuri saattamassa päätökseen tätä tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman toimintakertomusta ja me emme nyt voi mitään suosituksia tässä vielä ennakoida tai johtopäätöksiä edes, mutta oletamme, että tämä tarkastus tuo lisää arvoa käsitykseemme Mm, tutkimusrahoituksesta ylipäätään. Ja sen jälkeen, kun sitten olemme saaneet tämän mm, päätöksen, niin olisi vaarallista ehkä nyt niin emme me voi nyt lähteä todella ennakoimaan, vaan yhdessä sitten voimme tehdä päätelmiä sen jälkeen, kun olemme julkistaneet tämän tekstimme. Ja sitten herra Odi, kiitoksia. En tiedä mitään sanoa tässä puheenjohtaja. Haluaisin vielä uudestaan todeta, että olen hyvin huolissani. Valiokuntamme tekee työtä täällä. ITRE-valiokunnassa äänestetään asioista, jotka tulevat monimutkaistuttamaan tilannetta verrattuna tähän komission yksinkertaistamisehdotukseen – äänestyslista, jolla on juuri laatimassa, joten enpä usko, että mitään voidaan nyt pysäyttää keskiviikko torstaihin mennessä, mutta pohdinpa vielä, pitäisikö tarkkaan katsoa, mitä äänestyksessä tapahtuu, ja sen jälkeen meidän olisi kokoonnuttava poliittiset ryhmät, koko buu ja ITRE-valiokunta olisivat mukana ja tämän lisäksi teollisuuden ja yliopistojen ja tutkimusinstituutioiden edustajat, kun kun kuuntelen näitä eri tuntemuksia, niin en ymmärrä yhtä asiaa. Se, mitä sanotaan, ensin sanotaan yhtä asiaa, sitten sanotaan, että teollisuus haluaa lisää suoria kustannuksia ja epäsuoria ja ei 100 prosenttia. Pohdin vielä, ennen kuin laaditaan lopullinen asetus, eikö olisi hyvä, että meillä olisi jonkinlainen hyvin laaja keskustelu ennen kuin teemme virheitä ja joudumme yhä monimutkaisempaan tilanteeseen, jota emme ollenkaan hyväksy. En tiedä, mikä menettely tässä voisi olla. Tätä on kyllä pohdittava, koska olisi parempi, te tehdä tyhmyksiä. Ja, eh, bevor der Herr Ennen kuin herra Kaijer saa puheenvuoron, haluaisin minäkin vielä esittää kysymyksen. Ehkäpä rouva komission jäsenen kuullut vastauksen tutkimustanne, mutta oletteko te komissiossa jo tehneet analyysin siitä, ketä tai mitä tasoa tai mitä hakijoita nämä virhe määrät erityisesti koskevat. Onko täällä jotain malleja havaittavissa? Siis ovatko kyseessä eri, e, pikemminkin yritykset, jotka hakemuksia tekevät? Ovatko kyseessä pikemminkin pk-yritykset, jotka eivät oikein osaa tätä menettelyä vai tapahtuvatko nämä virheet pikemminkin yliopistojen puitteissa? En tiedä, oletteko te tällaisia äh, malleja äh, saaneet äh, havaittua, että todella havaitsisitte, että virheitä tapahtuu äh, suhteettoman paljon jonkun tietyn tahon toimissa, niin että voitaisiin ehkä mm, pyrkiä todella tulevaisuudessa niitä sitten vielä vähentämään. Ja nyt herra Gaier on pyytänyt puheenvuoroa. Ähm, yhteinen sääntöjen tulkinta, siitä vielä hieman. Kiitos kommenteistanne tähän liittyen, hyvä komissaari, eli että äh, yhteistyötä ollaan käynnistelemässä tässä, mutta sen verran haluaisin sanoa, että olisi hyvä saada tuloksiakin aikaan. No onhan tässä nyt vielä jonkin verran aikaa ennen kuin vastuuvapausasiasta äänestetään, mutta olisi hyvä, jos joko te henkilökohtaisesti tai joku komission kollegoistanne voisi jonkinlaista signaalia esittää siitä, miten pitkälle tässä yhteishankkeessa olette päässeet. Se olisi hyvä, äh, saisi meiltä myönteisiä reaktioita, mutta jos ei tässä äh, puolen vuoden aikana sitten onnistuta, niin sitten reaktioni olisivat negatiiviset. Ja samantyyppinen on myös toinen äh, huomioni, jota äsken vasta sivusin hieman. olisi hyvä, jos voisitte vaikka kirjallisesti tähän vastata. Eli minua kyllä kiinnostaisi tietää, eh, mitkä ovat ne jäsenmaat, joille tämä yksinkertaistamisasia tai välillisten kustannusten asia eh, on ollut niin hankala, että ne ovat tässä laittaneet kapuloita rattaisiin. Olisi hyvä, jos voisitte tästä vähän kertoa. Äh, Muita puheenvuoropyyntöjä valiokunnan jäsenillä ei ole, joten komission jäsen Leven Quinn nyt voitte vastata, olkaa hyvä. Perhaps the... Uh, no, ehkäpä tämän Kaijerin viimeinen kysymys. Siihen on helpompi vastata. Suoran kysymykseen suora vastaus. Kaksi jäsenvaltiota, jotka vastustavat, ovat kaksi suurta jäsenvaltiota, jotka ovat myös merkittäviä rahoituksen vastaanottajia. Ranska ja yhdistynyt kuningaskunta. Te kysyitte myös käymästämme keskustelusta tutkimusperheessä ja yhteiset sääntöjen tulkinnat. Voimme kirjallisesti vastata. Meillä on tässä ehkä hiukan aikaa tämän tiedon keräämiseen. Sitten puheenjohtajan kysymys. No, meillä ei itse asiassa oikein ole tietoa niistä aloista, tai siitä tulevatko nämä virheet pikemminkin PK-yrityksistä vai suurista yrityksistä. Varmaan reilua olisi todeta, että PK-yritykset yleensä ovat hallintokapasiteetiltään kevyempiä, että niiden on hyvin vaikea tällaisia monimutkaisia sääntöjä ja hankkeita ajaa. Ja pk-yritysten vararikkovaara on tietenkin sekin suurempi. Eh, on ohjelmia, joissa pk-yritysten osallistuvuus on suurta ja erityisesti tämä, tämä pk-yritysten asia on myös Euroopan parlamentin sydäntä lähellä ja joskus tämä voi olla hiukan ristiriidassa virheiden vähentämisen kanssa, mutta yksinkertaistaminen pk-yrityksille merkitsee sitä, että tämä on helpompaa ja virheitäkin syntyy vähemmän. Kuitenkin olemme havainneet, että nämä kymmenen useimmin tapahtuvaa virhettä ovat sitä, että nämä kustannus, kustannukset, joita pyritään hakemaan eivät ole perusteltuja. Sitten kolman, kolmannet tahot, epäsuorat kustannukset, nämä välilliset kustannukset, joita ei voida hyväksyä. Sitten henkilöstökustannukset, tuottavien tuntien laskeminen, henkilöstökustannukset ja siis tunnit, joita väitetään menevän tähän hankkeeseen, samoin palkanmaksu omistajille, pk-yritysten johtohenkilöille ja niin edelleen, ja sitten ALV. Nämä ovat näitä ongelma-alueita ja tämän syvemminen ehkä tähän kysymykseen tässä vaiheessa voi vastata puheenjohtaja. Okei. Okay. Hyvä. No niin. Muita kysymyksiä ei tässä vaiheessa ole. Onko tilintarkastustuomioistuimella lisättävää tässä vaiheessa? Ei. Gajerkaan ei ole pyytänyt loppupuheenvuoroa. Ei. Joten kiitoksia komission jäsen Göngen Queen, että tulitte vieraksemme tänne valiokunnan kokoukseen ja kovasti odotamme seuraavaa keskustelua. Ja jos on joitain asioita, joiden suhteen ajattelette, että me voisimme teitä yksinkertaistamisessa jotenkin auttaa, niin olemme käytettävissä. Näin tämä esityslistan kohta on käyty. Ja eh. nyt olemme käsitelleet tämän